Bonjour à tous. Good morning. Buenos días. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää päivää. Aloitamme tämän aamun istunnon täällä Live-valiokunnassa ja toivotamme tervetulleeksi tänne Espanjan oikeusministerin. Espanjahan on nyt puheenjohtajakaudellaan ja hän kertoo nyt Espanjan painopistealueesta oikeuden alalla tälle valiokunnalle ja sitten niistä keskustellaan teidän kanssanne. Mutta ennen kuin aloitamme liittyen eräiseen asiaan, josta puhuttiin eilen koordinaattoreiden kokouksessa. Tämä liittyy SWIFT-asian käsittelyyn jotta voitaisiin ilmaista nyt sosialistien kanta tähän asiaan. Kinga Göns saa puheenvuoron. Thank you very much. Just a very short sentence. Kiitos. Ihan lyhyesti vain keskustelimme pitkään eilen aiheesta SWIFT-asian esittelijän kanssa ja sitten tästä suojelumääräyksestä ja totesimme, että EU vetää pois hakemuksensa SWIFTistä, koska meidän prioriteettimme on eurooppalainen suojelumääräys ja mielellämme jätämme tämän SWIFT-asian Aldelle. Kiitos. Thank you, Mrs. Guns. Kiitos, Rova Guns. Ja sitten seuraavaksi menemme seuraavaan asiaan, eli Espanjan pohdittakauden painopistealueisiin. Oikeusministeri, joka edustaa nyt Espanjan puheenjohtajavaltiona, hän saa puheenvuoron 15 minuutiksi ja sen jälkeen, samoin kuin eilen, käytämme ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Ensinnäkin kunkin poliittisen ryhmän koordinaattorille ja sen takia sen jälkeen avoin puheenvuorokierros, jolloin voivat puhua ne edustajat, jotka haluavat, ja sitten ministeri vastaa niihin yhdessä. Ministeri, olkaa hyvä. Presidente. Herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvää huomenta kaikille. Olen täällä kertomassa teille Espanjan puheenjohtajavaltion toimintalinjoista Euroopan unionin neuvostossa oikeusasioiden alalla – Teen tämän vastuunkanon hengessä päivänä, jolloin me kaikki muistelemme holokaustin uhreja. Me otimme vastaan puheenjohtajuuden hyvin suurten muutosten aikana. Aikana, jolloin Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ja tämä luo uudet puitteet, jotka pakottavat meidät työskentelemään intensiivisesti ja kompromisseja etsien kansalaisten hyväksi. Ja te tulette Espanjan puheenjohtajavaltiossa löytämään keskustelukumppanin, joka on aina valmis vuoropuheluun. Tämän lisäksi puheenjohtajavaltio kautemme osuu samaan aikaan, kun Euroopan parlamentti on aloittanut uuden vaalikautensa. Uudet ajat, uudet työmenetelmät, erilainen institutionaalinen kehys, johon, jota ei, johon ei vaikuta pelkästään uusi Lissabonin sopimus, vaan myös velvoite kehittää viisivuotisohjelmaa 2010-2015 oikeuden turvallisuuden alueen osalta, joka tunnetaan siis Tukholman ohjelmana – Jotta me voisimme toiminnan jatkumon tässä taata, olemme toteuttaneet yksityiskohtaisen valmistelun trio-kumppaneidemme belgialaisten ja unkarilaisten kanssa. Olosuhteet ovat monimutkaiset, mutta paljon toivoa antavat ja tässä erittäin tärkeässä asemassa lopputulosten lisäksi ovat myös ne menettelytavat ja välineet, joita käytämme. Näistä näkymistä katsottuna toivomme ensinnäkin, että uusi komissio ei viivyttele lainsäädäntöaloitteiden esittämisessä ja että jatkaa myös avoin olevien asioiden loppuun viemistä. Toivoisimme myös, että yleis- tai osasopimusten puitteissa voitaisiin toimia niin, että voidaan hyödyntää jo tehtyä työtä ja voidaan välttää se, että Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen ei johtaisi turhaan viivästykseen sellaisissa asioissa, jotka ovat tämän valiokunnan kannalta tärkeitä. Ja tämän lisäksi saataisiin myös merkittävä konsensus aikaiseksi. Ajattele, ajatellaan tässä kääntämis- ja tulkkaustoimintaa, menetys, menest, menettelytapa asioiden osalta. Tai esimerkiksi por- lapsipornografiaa ja lasten ja nuorten hyväksi käyttöä ja kauppaa. Tärkeässä asemassa on myös eurooppalainen tietojen vai, matkustajatietojen vaihto kysymys. Me tiedämme, miten paljon epäilyksiä Euroopan parlamentilla on tämän asian osalta ollut eritoten sen suhteellisuusnäkökulmasta katsottuna Euroopan unionissa. Jos komissio uudelleen esittää tämän aloitteen, jonka osalta neuvosto on jo tehnyt paljon työtä, olemme hyvin tietoisia siitä, että tässä täytyy etsiä konsensusta niin, että voidaan löytää oikea tasapaino, joka on aivan välttämätön Täytyy olla tasapaino yhtäältä turvallisuusvaatimusten, joita on todella olemassa, joilla voidaan perustella tätä vaatimusta tämän välillä ja toisaalta sitten yksityisyyden suojan välillä. Tämä on oikeus, joka on eurooppalaisessa perusoikeuskirjassakin mukana, ja tämä perusoikeuskirja on aivan yhtä oikeudellisesti sitova kuin ensisijainen lainsäädäntö. Tässä tarvitaan paljon vuoropuhelua ja hyvin intensiivistä työtä, mutta tämä ei koskaan tule olemaan ongelma puheenjohtajuuskaudella. Meidän täytyy vahvistaa ponistelujemme myös avoinna olevien aloitteiden osalta ja niiden joukosta haluaisin korostaa ö, esimerkiksi oikeuksia ja menettelytapa takuiden osalta rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Nämä ovat kansalaisten kannalta tärkeitä asioita. Tärkeitä asioita. Viime vuonna neuvosto pystyi hyväksymään tämän tiekartaston, joka kaikki jo tuntevat, ja tämä on merkittävä askel eteenpäin, ja meidän täytyy todella hyödyntää sitä. Puheenjohtajavaltio Trio ja eritoten Espanja puheenjohtajavaltiona haluaa todella vahvasti viedä eteenpäin tätä asiaa ja varsin nopeasti, koska uskomme, että tällä tavalla me voimme vahvistaa eri jäsenvaltioiden oikeus- ja poliisivoimien keskinäistä luottamusta ja tällä tavalla voidaan saavuttaa parempi ja tehokkaampi oikeusyhteistyövälineiden täytäntöönpano, joita meillä on jo siis käytössä tällä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella Euroopan unionissa. Ensimmäinen väline, joka liittyy tulkkaus- ja käännösoikeuksiin rikosoikeusmenettelyssä. Tämä avoin kysymys on jo otettu käsittelyyn ja tässä pohjana on poliittinen sopimus, joka saavutettiin lokakuussa 2009 neuvostossa. Puheenjohtajavaltiona mielestämme on kannattavaa tässä yrittää saavuttaa yhteisymmärrys parlamentissa ensimmäisessä käsittelyssä tästä lainsäädäntöaloitteesta, josta tulisi näin ollen ensimmäinen, joka olisi tavanomaisen menettelyn avulla hyväksytty rikosoikeudellisen yhteistyön lainsäädäntöalalta. Me teemme siis kaikkemme, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämän direktiivin nopea tyydyttävä hyväksyminen olisi paras tapa edetä tiekartaston mukaisesti. Tässä mielessä Espanjan puheenjohtajavaltiona tulee korostamaan komissiolle sitä tärkeyttä, mikä on pidätettyjen oikeuksien direktiivillä. Sen täytyy nähdä päivänvalo ennen tämän puolivuotiskauden loppua. Kuten kaikki tietävät, Lissabonin sopimus vahvistaa politiikan arvioinnin merkitystä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Aivan kuten Toledon epävirallisessa ministerineuvostokokouksessa todettiin, olemme sitä mieltä, että arvioinnista ei pidä tulla missään tapauksessa lainsäädännöllisen prosessin blokkia, eikä se millään tavalla voi estää Euroopan neuvoston oikeudenkäytön tehokkuutta. Tästä ei pidä tulla pelkkä puut tuotteiden ö, ilmoitustapa. Tällä voi olla aivan päinvastaisia vaikutuksia kuin mitä halutaan. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, yksi Espanjan ö, symboleista sen jälkeen, kun se on liittynyt Euroopan unioniin, on ollut sen vakaa sitoumus oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen rakentamisesta kaikkien kansalaisten hyväksi. Espanja uskollisena tälle sitoumukselleen haluaa puheenjohtajavaltiona viedä eteenpäin kaikkia niitä tavoitteita, niitä aloitteita, joilla voidaan saavuttaa tämä tavoite ja ottaa huomioon kaikki Lissabonin tarjoavat mahdollisuudet ja Tukholman ohjelma. Tästä näkökulmasta katsottuna tärkeimmät toimintalinjamme ovat seuraavat. Ensinnäkin haluamme vahvistaa perusoikeuksien suojelua ja laajentaa kanavoita, joiden kautta Euroopan kansalaiset voivat toteuttaa oikeuksiaan ilman, että tässä on mitään esteitä, joita asettavat kansalliset rajoitteet. Toiseksikin täytyy parantaa eurooppalaisella tasolla oikeudellisten palvelujen laatua. Kolmanneksi täytyy luoda vielä parempia työvälineitä, jotta voidaan torjua rikollisuutta, terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta aina asianmukaisin oikeudellisin takuin. Ja lopuksi haluamme vielä viedä eteenpäin oikeudellista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Näin ollen meillä on seuraavat tehtävät edessämme. Ensinnäkin haluamme hyväksyä Tukholman ohjelman toimintasuunnitelman. Jotta sen määräykset olisivat todellisuutta, me tarvitsemme mahdollisimman pian aikataulun, jossa on selvät päivämäärät lainsäädäntö- ja ei-lainsäädännöllisille ehdotuksille – aikavälille 2010-2014 tämän Tukholman ohjelman osalta. Tämän vuoksi me teemme työtä komission luonnoksen pohjalta. Me olemme olleet jo yhteydessä komission yksiköihin ja me tietysti tulemme jäsenvaltioiden näkemykset ottamaan huomioon unohtamatta sitä perussitoumusta, joka meillä kaikilla on. Eli me haluamme luoda asiakirjan, jossa määritellään hyvin vaativat tavoitteet Euroopan kansalaisten oikeuksista ja vapauksista, ja sellaiset, että nämä vaatimukset voidaan myös toteuttaa. Kolmanneksi me tulemme parantamaan perusoikeuksien suojelua sen kautta, että Euroopan unioni liittyy Rooman yleissopimukseen 1950 aivan niin kuin artiklassa 6.2 Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Me haluamme täyttää tämän ö, tehtävän ja teemme sen mahdollisimman pian ja nyt me haluamme saada neuvottelumandaatin niin, että me voimme saattaa loppuun Euroopan neuvoston kanssa tämän sopimuksen tästä prosessista äh, prosessin loppuun saattamiseksi meillä on konferenssi toinen ja kolmas helmikuuta ja tässä konferenssissa on osallistuja Euroopan unionista ja Euroopan neuvostosta niin, että me voimme lähentää kantojamme asioissa, jotka ovat teknisesti monimutkaisia, niin kuin kaikki tiedämme. Viemme eteenpäin välineitä, joilla helpotetaan vastavuoroisen tunnustamisen menetelmä eritoten rikosoikeudellisessa yhteistyössä. Yksi puheenjohtajakautemme suurista painopistealueista Tukholman ohjelman mukaisesti on se, että että kiinnitämme suurta huomiota eurooppalaiseen oikeudelliseen ö, yhteistyöhön rikosten uhrien oikeuksien parantamiseksi. Nämä uhrit usein unohdetaan ja nyt me haluamme parantaa uhrien suojelua ja parantaa avunantomahdollisuuksia. Euroopassa me teemme oikeudellista yhteistyötä rikosoikeudellisissa asioissa lähestulkoon aina rikollisen näkökulmasta, lähtökulmasta. Ajatellaan eurooppalaista pidätysmääräystä ja niin edelleen. Ja on välttämätöntä ottaa oikeudellisen yhteistyön ytimeen näkemys uhreista. Järjestimme juuri tästä asiasta Madridissa seminaarin ja olemme neuvoston jäsenten kesken keskustelleet asiasta myös Toledossa. Tällä tavalla olemme halunneet viedä eteenpäin ja kannustaa komissiota esittämään kattavan välineen uhrien aseman osalta niin, että vahvistetaan uhrien asemaa ja oikeudellisia mahdollisuuksia sekä parannetaan erilaisia korvausmenetelmiä, joita tähän mennessä ei ole. Uhreja ajatellen ja tarttuen aloitemahdollisuuksiin, jonka sopimus antaa jäsenvaltioille, olemme esittäneet 11 muun jäsenvaltion kanssa ehdotuksen, jolla halutaan laajentaa koko Euroopan unionin alueelle – yhden viranomaisen hyväksymien päätösten tunnustamista, joiden tarkoituksena on tällä tavalla parantaa ja suojella uhreja. Meillä on Eurooppa, tämä tunnettu eurooppalainen suojelumääräys ja me haluamme tämän kautta antaa suojelua uhreille kaikkialla Euroopassa ja aina vain ö, parantaa yhä suuremman uhriryhmän asemaa, eli perheväkivallan ja parisuhdeväkivallan uhrien asemaa. Tämä uusi väline on mielestämme Tähän uuteen välineeseen liittyy vastavuoroinen tunnustaminen ja tässä on tarkoituksena varmistaa uhrin oikeudet silloin, kun uhrista tuntuu, että hän on uhattuna myös oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Mielestämme tämä aloite liittyy hyvin vahvasti eurooppalaisten tuntemuksiin ja tarpeisiin, ja tämän vuoksi toivon, että valiokunta tukee tätä aloitetta. Haluamme myös vahvistaa keskinäisen tunnustamisen soveltamista rikosoikeudellisen prosessin kysymyksissä, ja tämä toteutettaisiin eurooppalaisen tutkimusmääräyksen kautta me haluamme kunnianhimoisemman menettelyn, jossa poistetaan vaatimus kaksoissyytettyvyydestä ja tällä voidaan myös välttää viivästyksiä ja asetetaan järkevä aika rajaa syytteeseen asettamiselle. Tämän lisäksi haluamme viedä eteenpäin mahdollista tutkimusmallia tutkimustiimeille niin, että hyödynnetään parhaita käytänteitä, joita on saatu viime vuosilta. Vielä mainitsisin tässä yhden painopistealueen, eli tieto- ja viestintäteknologian käytön optimisointi oikeuden käytön alalla. Espanjan puheenjohtajavaltio toivoo voivansa avata oikeudellisen, sähköisen oikeudellisen portaalin Tämä on äärimmäisen tärkeä väline kansalaisille, mutta se myös mahdollistaa sen, että voimme parantaa oikeuslaitoksen henkilökunnan koulutusmenettelyjä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Lissabonin sopimuksessa on meidän mielestämme äärimmäisen tärkeä ja merkittävä mahdollisuus, eli eurooppalainen syyttäjä, viranomainen. Vaikka tämä nyt onkin paradoksaalinen kysymys, niin tässä ei ole vielä päästy mihinkään lopputulokseen. Ja tässä on erilaisia näkemyksiä tämän asiakokonaisuuden tulevasta kehityksestä. Lissabonin sopimuksessa on Espanjan vaatimuksesta erityisma Tukholman sopimuksessa erityismaininta tästä asiasta, Espanjan vaatimuksesta, ja tämän vuoksi me olemme nyt luomassa ensimmäisiä keskusteluja tästä uudesta syyttäjäviranomaisesta. Lopuksi vielä, hyvät parlamentin jäsenet, oikeuden ja turvallisuuden ulkoinen ulottuvuus on saanut aivan erityistä merkitystä globalisoituneessa maailmassamme. Oikeuskysymyksissä Euroopan unionin täytyy viedä eteenpäin oikeusvaltioperiaatetta – sen täytyy myös ponnistella ihmisoikeuksien edistämiseksi, korruption torjumiseksi ja vakauden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä myöskin, vaikka tämä olisikin oikeuden näkökulmasta, luoda varmuutta myös menettelyihin niin, että voidaan helpottaa kehitystä ja kaupankäyntiä. Espanja tulee antamaan lisää ponta tälle oikeudelliselle yhteistyölle kolmansien maiden kautta ja me teemme tämän johdonmukaisesti Euroopan ulkoisen agendan kanssa. Prioriteettiasemassa meidän mielestämme on transatlanttisten suhteiden päivittäminen ja tässä, kuten kaikki tiedätte, oikeusasioilla on erittäin tähdellinen asema tällä hetkellä. Presidentti Obaman valtannousu nousu johtaa, johti muutoksiin ja meidän täytyy pystyä hyödyntämään tätä. Ja täytyy myös muistaa, että tällä puolivuotiskaudella järjestetään Espanjassa sisäasiaministerien neuvosto huhtikuussa ja huippukokous toukokuussa. Viime lokakuussa meillä oli Saimme Washingtonista Washingtonin konferenssista johtotähdet seuraavia viittä vuotta varten ja lähdemme liikkeelle myös karkotus ja keskinäinen oikeus keskinäisen tunnustuksen sopimuksista Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä ja Tästä näkökulmasta katsottuna olisi hyvä, jos me saisimme mandaatin aloittaa neuvottelut, joilla voitaisiin tutkia mahdollista globaalia yleistä tulevaa sopimusta tietojen vaihdosta poliisiasioissa niin, että voidaan taata asianmukainen myös, voidaan taata myös henkilötietojen asianmukainen turvaaminen, niin kuin perusoikeuskirjan kohdassa kahdeksan vaaditaan. Me tiedämme, että tämä asia on hyvin herkkä ja hyvin monimutkainen, ja tiedämme ja olemme vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy vahvistaa turvallisuuden mekanismeja ilman, että tällä puoljetaan Euroopan kansalaisten perusoikeuksia. Tämä on uskomus, jonka yhdysvaltalaiset kumppanimme myös jakavat, niin kuin pystyin toteamaan tapaamisessa, jonka, jossa olin herra Erik Holderin valtiosyyttäjän kanssa, samoin kuin Janet Napolitanon kanssa viime viikolla Toledossa. Olemme myös huolestuneita terrorismin rahoituksen seurannan ohjelmassa. ohjelmasta. Espanja valitettavasti tietää hyvin, mitä terrorismi tarkoittaa. Ja jotta emme osoittaisi mitään heikkoutta tällä rintamalla, olisi todella toivottavaa, että Euroopan parlamentti hyväksyisi nyt tämän yhdeksän kuukauden väliaikaisen sopimuksen PNRn osalta, niin että me voimme tänä aikana käsi kädessä työskennellä ja etsiä vaihtoehtoja ja voimme sitten voittaa tällä hetkellä valalla olevat vaikeudet. Puheenjohtajavaltiona odotamme myös parlamentin kantaa PNR-sopimuksesta Yhdysvaltojen ja Australian kanssa, samoin kuin muista kansainvälisistä sopimuksista, joista jotkut ovat äärimmäisen tärkeitä ja joita vielä ei ollut saatettu loppuun siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Puolivuotiskaudellamme järjestetään myös oikeus- ja sisäasioiden ministeri tapaamisia Venäjän ja Ukrainan kanssa. Meillä on hyvät mahdollisuudet viedä eteenpäin siviili- ja rikosoikeudellista yhteistyötä näiden naapurimaidemme kanssa. Hyvä puheenjohtaja, Arvoiset parlamentin jäsenet, lopettelen jo puhettani. Tässä olivat äh, lyhyesti esitettyinä Espanjan puheenjohtajakauden suuntaviivat. Olemme valmistelleet Belgian ja Unkarin kanssa toimintasuunnitelman sellaisessa kontekstissa, johon liittyy todella syvällisiä muutoksia ja uudistuksia. Me toivomme, että uudet menettelyt ja uudet työtavat voidaan hyväksyä ja saada toimimaan, ja me haluamme heti alusta asti luoda malliyhteistyötä parlamentin ja komission kanssa, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on paras tapa jatkaa Euroopan rakentamista. Gracias, señor ministro, y ahora como... Kiitos, ministeri. Ja nyt niin kuin sovimme, pidämme puheenvuoro kierroksen kysymys ja vastaus. Kaksi minuuttia kukin kysymys, kaksi minuuttia kulkin vastaukselle aikaa. Koordinaattorit eri poliittista ryhmistä, jotka ovat edustettuna valiokunnassa, saavat puheenvuoron. Ja sitten pidämme toisen puheenvuorokierroksen, jotta mahdollisimman moni edustaja voisi käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin EPP-ryhmästä Simon Pusutil. Yes, thank you, Mr. Kiitos herra puheenjohtaja ja hyvää huomenta herra ministeri ja kiitos pitämästänne alustuksesta. Herra ministeri, eilen tapasimme kaksi kollegaanne täällä valiokunnassa – ja kävimme heidän kanssaan mielipiteen vaihtoa. Ja aika ajoin keskustelimme tästä SWIFT-asiasta ja meille kerrottiin, että meidän pitäisi osoittaa kysymyksenne siitä asiasta teille. Ja niinpä me nyt haluaisimme tänä aamuna keskustella kanssanne tästä asiasta. Ja minä alustan jo aiheesta ja varmasti muut kollegat jatkavat samoilla linjoilla. Kuten tiedätte, herra ministeri, terrorismin rahoituksen jäljitysohjelma tuli meille vasta tällä viikolla ja nyt meidän pitäisi jo tehdä asiasta päätös. Jos ajatellaan menettelytapoja, niin tämä on kyllä todella huonoa kohtelua neuvoston taholta parlamentin suuntaan. Neuvosto teki päätöksen edellisenä iltana, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, ja tämä ei todellakaan ollut meidän mielestämme asianmukaista. Ja sen jälkeen kesti useita viikkoja ennen kuin me saimme sopimuksen siis vasta tällä viikolla. Ja nyt meitä pyydetään hyväksymään tämä sopimus. Menettelytapa on ollut siis täysin pöyristyttävä ja olemme hyvin pettyneitä siihen tapaan, jolla neuvosto kohtelee Euroopan parlamenttia erityisesti nyt, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Mitä itse asiasisältöön tulee, totta kai me hoidamme tehtävämme, tarkastelemme huolellisesti sopimusta, kysymme asiantuntijoiden näkemyksiä ja tarkastelemme sitä suhteessa Euroopan parlamentin viime syyskuussa hyväksymään päätöslauselmaan. No minä kysyisin teiltä, miten aiotte reagoida näihin valituksiimme siitä, että neuvosto on kohdellut Euroopan parlamenttia äärimmäisen huonosti, ja mitä, miten näette tämän sopimuksen suhteessa parlamentin viime syyskuussa hyväksymään päätöslauselmaan? Kiitos ja sitten Rova Kants. Siipen. Eh, eh, excuse me, it was, yes, it was agreed, it was agreed that it was a first... Niin, niin todellakin ensiksi kysymykset ja sitten eh, vastaus heti perään. Eli nyt annan ministerille tilaisuuden vastata. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Väärään Busutil. On ilo voida vastata tähän kysymykseen. Minulla on tietysti siitä tietoa. 30.11. neuvosto teki tämän päätöksen. Tämä oli viimeinen mahdollinen hetki, jotta voitaisiin saada eh, neuvottelupohja. Tämä oli määräpäivä sen takia, että kyseinen yritys, jolla nämä tietopankit on, on tekemässä uudistuksia. Sen takia päätös oli tehtävä ja tämä osui sitten yhteen Lissabonin sopimuksen voimaan astumiseen kanssa, mutta ajatuksena oli yksinkertaisesti pitää yllä voimassa oleva tilanne ja varmistaa kaikkien turvallisuus ja jäädä odottelemaan, että tämä parlamentti voisi hyvin perustuisesti tehdä päätöksen. Tämähän on pääsyy tähän. 30.11. loppui neuvottelumandaatin perusta ja siksi juridiselta kannalta katsottuna neuvoston piti tehdä päätös. On totta, että kaikki menettelyt ovat monimutkaisia silloin, kun ne otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Jos näin on nyt käynyt, niin olen pahoillani siitä, että jotain hankaluuksia on aiheutunut, mutta Espanjan puheenjohtajavaltiona alusta alkaen pyrkinyt tekemään kaikkeensa, jotta kaikki nämä tiedot sääntöjen mukaisesti olisi parlamentin edustajien käytettävissä. On myös tehneet kaiken mahdollisen ottaen huomioon, että tässä nyt on kyseessä kansainvälinen sopimus Euroopan ja Yhdysvaltain kanssa, ja meillä on tietyt puitteet ja rajoitteet, jotka sopimukset meille asettavat, mutta olemme kuitenkin tehneet kaikkemme, jotta tämä osakin tätä sopimusta pitäisi ottaa tämän mukaan, vaikka sitä ole olemassa. Tarvitsisimme jatkossa sellaisen säädöksen, että se tekisi mahdolliseksi sen, että voisimme saada nämä tiedot käyttöömme helposti. Your turn for S&D, Mrs. Gunn. Kiitos. Ja sitten Rova Gönc. Azt, amit miniszter úr eh, elmondott, és azt gondolom, hogy a spanyol elnökség... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Espanjaa puheenjohtajavaltiona kaikista siitä, mitä täällä on meille kerrottu ja varmasti jäytte mahdollistaa sen, että Trion ensimmäisenä jäsenenä asiat hoidatte. Ja oli oikein hienoa kuulla, että ministeri oli näin sitoutunut näihin asioihin. SWIFT on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, joka on tänään ollut esillä. Nyt viime päivinä tämä on se asia, joka on eniten otettu esille. Ja sitten mainitsisin pari muutakin asiaa. Te puhuitte lasten oikeuksien suojelusta ja Espanjan puheenjohtaja kauden suunnitelmista. Haluaisin tietää tästä vähän lisää, eli minkälaisia suunnitelmia Espanjalla puheenjohtajavaltiona on, jos ajatellaan lapsiväkivallan uhrina, ihmiskaupan uhreja ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrin osalta. Ja sitten toinen tärkeä kysymys on horisontaalinen direktiivi, joka on ollut jo pitkään neuvoston pöydällä. Onko Espanjalla mitään ajatuksia siitä, miten tämä voisi edistyä ja minkä määräaikojen puutteissa? Ministro. Kiitos ja ministeri. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitoksia ystävällisistä sanoista. Niin minä todella haluan vahvistaa teille yhteistyöhaluamme vahvassa institutionaalisessa keskustelussamme. Nämä kysymykset, joita esititte minulle, ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisten ja Euroopan oikeuspolitiikan kannalta. Ensinnäkin ihmiskauppa vaatii erittäin edistynyttä työtä ja hyvin laajoja poliittisia neuvotteluja neuvostossa. Ja me odotamme tässä komission ehdotusta, joka toivottavasti toimitetaan meille mahdollisimman pian. Tässä on joitakin sopeutuksia vielä ajatellen näitä rikosoikeudellisia vankeusrangaistuksia siinä vaiheessa, kun rangaistaan ihmiskaupasta, ottaen huomioon tässä jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet tämän alueen osalta. Mutta olemme varmoja siitä, että meillä on yhteinen nimittäjä ja sopimus on mahdollinen ja mitä pikemmin komissio meille tuon ehdotuksen toimittaa, sitä pikemmin voimme neuvostossa sitä työstää. Toinen kysymys liittyy lapsipornografiaan ja sen torjuntaan. Ja tämä on myös meidän mielestämme todella tähdellinen kysymys. Tällä hetkellä tätä komissio tutkii. Me olemme pyytäneet komissiota toimittamaan mahdollisimman pikaisesti tekstit niin, että voimme edetä kohti näiden direktiivin määräysten hyväksymistä näillä määräyksillä on aivan uusi näkymä nyt, koska aivan ensimmäistä kertaa tässä otetaan huomioon sekä rikoksen tekijöiden rankaiseminen että uhrien oikeudet ja suojelut. Ja tämä näkökulma tulee olemaan myös erittäin tärkeä, kun työskentelemme ja keskitämme, fokalisoimme e- oikeudellista yhteistyötä Euroopassa. Yes, thank you. Kiitos Tintvelde Aldesta. Uh, Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos ministeri kuulemastamme alustuksesta. Olen samoilla linjoilla kollega Pusutilin kanssa ja haluaisin lisätä tähän sen verran, että ainoastaan parlamenttia ei tässä ole kohdeltu huonosti neuvoston taholta, vaan tämä ulottuu myös Euroopan kansalaisiin. Euroopan parlamentti on aina ollut hyvin yhteistyöhaluinen näissä asioissa ja nyt meitä on kohdeltu näin. Ja täytyy muistaa, että neuvosto on tämän sopan keittänyt, ei suinkaan parlamentti. Neuvosto on asettanut myös useita ehtoja. Anteeksi, parlamentti on asettanut ehtoja, jotta tämä voidaan äänestyksessä hyväksyä pari viikon kuluttua, erityisesti mitä tulee tarkastuksiin ennen päätöksiin. Euroopan parlamentilla täytyy olla pääsy kaikkiin tietoihin ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Tätä taustaa vasten neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto, joka näyttää olevan päinvastainen kuin tähän asti tehty sopimus ja myös sen oikeusperusta. Tämä on keskeinen asiakirja, mutta neuvosto on julistanut asiakirjan salaiseksi. Minä olen vienyt asiaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja neuvosto ei myöskään yksimielisesti ole kieltänyt tutustumista tähän asiakirjaan. Kaikki maat eivät olleet sitä mieltä, tämä haluaisin huomauttaa. Ja tämä PNR-asia, matkustajarekisteri, niin parlamenttihan jo marraskuussa 2008 hyväksyi asiasta päätöslauselman, miten suhtaudutte siihen. Ja lopuksi totean, että on hyvä, että Euroopan unioni vihdoin on liittymässä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Haluaisin kuitenkin tietää, mitä aiotte tehdä niiden kahden maan kanssa, jotka eivät ainoastaan kieltäydy noudattamasta ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia ja päätöksiä ja tuomioita, vaan aivan kieltävät ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan. Ja miten aiotte reagoida näihin kahteen valtioon, jotka varmasti ovat tiedossanne? Muchas gracias. Eh, Kiitos. Rova Dvelt. SWIFT-asiaan liittyy kaksi eri ulottuvuutta. Siinä on syvä materiaalinen ulottuvuus, joska, joka koskee sitä, miten voidaan varmistaa turvallisuus ja tietoturva samanaikaisesti tämähän ja tietosuoja tällaisena aikana, jolloin tämä uhka on todellinen. Ja sitten meillä on institutionaalisia suhteita ja pitää katsoa, miten ne hallinnoidaan. Minusta neuvosto on toiminut vastuuntuntoisesti päätöksiä tehdessään. Kyseessä on nyt väliaikaisen sopimuksen pidentäminen. Se oli jo voimassa ja asiantuntijat sanovat, että nyt sitä voidaan uudelleen arvioida. Se tehokas ja toimiva, kun torjutaan terrorismia. Tämä päätös piti tehdä lyhyen ajan kuluessa ja silloin oli ilmassa se oikeusperusta, mikä oli. Ja päätös, joka tehtiin, oli, että pidennettäisiin kyseisen sopimuksen olla yhdeksän kuukauden ajan, sillä Lissabonin sopimuksen myötä tämä näin tärkeä asia, tai nämä tärkeät asiat, tieto, suoja ja terrorismin torjunta, Niihin tarvittiin tarpeeksi aikaa, jotta Euroopan parlamentti voisi tutkia asiat perinpohjaisesti. Tämä oli tässä taustalla oleva syy. Kyseessä on yhteistyö, jota on jatkettu terrorismin torjumiseksi ja meidän pitää jatkaa tätä työtä, joten taisi sellaista merkkiä, että me ikään kuin pysäyttäisimme nämä työt. Ei saa kuitenkaan koskaan ajatella, että tällaisia päätöksiä tehtäisiin parlamentin selän takana. Päinvastoin. Meillä on nyt yhdeksän kuukautta aikaa miettiä yhdessä, ei ainoastaan Swiftia, sillä olisi hyvä saada yleisempi mandaatti jotta voitaisiin keskustella kaikesta poliisitiedon vaihtamisesta Yhdysvaltain kanssa. Ja näin voitaisiin saada yleiskuvaa tästä sitoumuksesta, joka tarvitaan. Siinä on huomioitava samanaikaisesti tietosuoja, joka on perusoikeus, mutta myös turvallisuus. Ja ehkä tämä selittää sen, miksi komissio vastuuntuntoisesti tämän päätöksen teki. Ja olen pahoin siitä, että kun tässä juuri nämä menettelyt olivat muuttumassa, niin kävi näin ja tällainen mielikuva saatiin Euroopan parlamentin suuntaan. Emme me tällaista tarkoittaneet, vaan nyt olemme tietoisia siitä, että kyseessä on siirtymäkausi ja lopullinen sana on sitten täällä parlamentilla, niin kuin pitää olla. Minä esitin hyvin konkreettisen kysymyksen. Saammeko tutustua neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon vai emme? Yksinkertainen kysymys, vaadin vastausta. Existe? Existe una serie de normas que regula... On olemassa sääntöjä, joiden pohjalta voidaan tutustua neuvoston oikeisiin asiakirjoihin. Kaikki päätökset, joita tähän asti on tehty, ovat Euroopan unionin sääntöjen mukaisia tai niin kuin nyt on tehty puheenjohtajan kirjeellä. Tässä aina lähdetään liikkeelle odossa olevasta oikeusperustasta kaikissa päätöksissä. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin tässä tervehtiä ministeriä agenda todella on pitkä. Kolme hyvin konkreettista kysymystä. Ennen, ensimmäinen liittyy eurooppalaiseen suojelumääräykseen. Tiedän, että tämä on yksi tärkeimmistä välineistä ja tiedän, että jotkin jäsenvaltiot vielä asettavat hieman kapuloita rattaisiin. Haluaisin tietää, mitkä nämä maat ovat ja mitä ongelmia ne aiheuttavat. Toinen kysymys. No, pahoittelen, mutta SWIFT on edelleen tärkeä aihe. Menettelytapa-osiosta on jo keskusteltu. Kollegat toivat tämän esille ja minä olen yhtä mieltä näistä valituksista heidän kanssaan. Mutta sitten tämä sisältökysymys. Tässä kollega Interveltin kysymyksen haluaisin edes äh, haluaisin esittää vielä toisen. Oletteko te pyytäneet Euroopan tuomioistuimelta Euroopan unionin tuomioistuimelta näkemystä tästä asiasta. Tiedän, että tässä on joitakin avoimia kysymyksiä. Tämä on päätös, joka vaikuttaa tietoihin, jotka menevät Euroopasta Yhdysvaltoihin, mutta joilla alussa ainakaan ei ole vastavuoroista tietojen antoa Euroopan suuntaan. Ja toiseksikin tässä ei ole kysymys pelkästään tietosuojasta, vaan itse eurooppalaisista laista, laeista. Ja tässä mielessä halusin esittää tämän konkreettisen kysymyksen tästä aiheesta. Kolman, kolmas kysymys liittyy Guantanamosta tuleviin pidätettyihin henkilöihin. Tiedätte, että eurooppalaisia valtioita on ottanut vastaan näitä henkilöitä Espanjan mukaan lukien. Tähän liittyy tiettyjä vaikeuksia. Eilen kuulimme täällä parlamentissa tästä aiheesta ja parlamentissa olemme viime aikoina hyvin syvällisesti keskustelleet aiheesta. Haluaisin tietää, mikä on asian tila, millä tavalla tässä edetään ja aiotaanko tämän järjestelmän mukaisesti ottaa muitakin vankeja vastaan. En Ministeri, kiitos näistä sanoista. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, eurooppalainen suojelumääräys, kuten sanoin, on periaatteessa vastavuoroisen tunnustamisen mekanismi. Ongelmat liittyvät siihen, että suurin osa uhrien suojaamistoimista vaihtelevat kunkin oikeuskäytännön mukaisesti. On maita, jossa silloin kun kyseessä on perheväkivalta, sen tekee rikosoikeuden tuomari, toissa maissa on siviilioikeuden tuomari ja toissa maissa taas hallinnolliset tahot tekevät nämä päätökset. Me pyrimme nyt harmonisoimaan tämän erilaisen toimintatapa tilanteen, mutta nyt haluamme harmonisoida sitä. Tämä oli ensimmäinen ongelma, joka meillä tuli eteen, mutta nyt tässä jo useampi jäsenvaltio on meidän tukenamme ja toivottavasti pääsemme eteenpäin tässä hyvin käytännön läheisessä välineissä ja pystymme torjumaan emme ainoastaan tor- terrorismia, vaan myös perheväkivaltaa, joka on kaikille hyvin oleellista. Ja mitä tulee sitten siihen, olemmeko olleet yhteydessä Swiftin tiimoilta tuomioistuimeen, no on sanottava, että analyysi kausi alkaa nyt, sen pitäisi alkaa nyt ja sen pitäisi aloittaa nimenomaan tämän parlamentin. Ainoa mikä on tehty on, että tehtiin päätös, joka on vain tietyn ajan voimassa ja joka, jonka tarkoituksena oli vain jatkaa jo voimassa olevaa tilannetta ja annettiin siellä jotain lisää takeita. Ja ainoa tarkoitus oli, ettei tämä turvamekanismi poistuisi käytöstä ja meitä kiinnostaa se, mitä mieltä juridiset asiantuntijat ovat tästä asiasta, ainoastaan poliisit, onko tämä suhteellista, minkälaisia valvontatoimia tarvitsemme ja nyt meillä on yhdeksän kuukautta aikaa miettiä asiaa ja siihen, että tämä parlamentti tekisi analyysiin pohjautuvan päätöksen. Se, joka on parlamentin mielestä oikea, on kansalaisten kannalta myös oikea päätös. Ja lopuksi sitten Guantanamon vankeihin liittyen haluaisin vain sanoa, että eri maat ovat päättäneet ottaa vastaan joitain henkilöitä. Asia on sen jälkeen ollut esillä osa neuvostossa, mutta siitä ovat keskustelleet sisäministerit, millä ei ole sen takia yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten nämä henkilöt voitaisiin integroida maahan ja esimerkiksi Espanjassa, miten, minkälaisiin toimiin pitäisi ryhtyä. Kiitos. Ja sitten Guen edustaja, edustaja Verzatta. Je ne suis pas la coordinatrice, mais mon, mon, le coordinateur est... Koordinaattori ei ole paikalla, joten minä käytän puheenvuoron hänen puolestaan. Herra ministeri, minäkin haluaisin palata tähän SWIFT-sopimukseen. Minusta, anteeksi vaan, te ette anna meille tyydyttäviä vastauksia aivan kuten Ruotsikaan ei pystynyt näitä antamaan. Te ette pysty antamaan hyviä vastauksia näistä tietosuojakysymyksistä. Kolmen kuukauden ajan parlamentti on esittänyt näitä kysymyksiä toistuvasti ja parlamentti on jo kuukausien ajan vaatinut Ruotsilta ja nyt Espanjalta, että otatte keskustelette näistä asioista, otatte vastaatte näihin kysymyksiin näistä aikatauluasioista ja muista. Viime viikolla Strasbourgissa otimme esiin käännösongelmat. Kaksi kuukautta keks, kesti tämän sopimuksen kääntäminen. Miten se on mahdollinen? Nämä ovat ensimmäisiä askelia Lissabonin sopimuksen soveltamisen tiellä, ja parlamenttia ei voida kohdella näin. Se ei ole mahdollista eikä sallittavaa. Komissaari ehdokkaat Malmström ja Reding ovat usein todenneet, että näin ei saa tapahtua. Tässä pitää yhtä aikaa käsitellä näitä turvallisuuskysymyksiä ja ihmisoikeuskysymyksiä. Ja parlamentti on jo kolmen kuukauden ajan sanonut, että näitä ongelmia näillä aloilla on. Komissiokin on tämän myöntänyt. Te ette, ette tätä ota huomioon. Te ette pidä parlamentin kantaa minään. Parlamentti on antanut aiheesta päätöslauselman ja ette ole tähän päivään mennessä kolmen kuukauden aikana siis korvaakaan lotkauttaneet parlamentin näkemyksille. Ja nyt esitätte meille vain pelkän päätöksen ja sanotte vain, että aikataulu on tiukka. Ei se riitä. Voisitteko nyt antaa meille juridisesti täsmällisen vastauksen, minkä takia aikataulu oli sellainen kuin se oli, että vasta marraskuun viimeisenä päivänä että tämä sitten tehtiin päivää ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista aika outoa. Ja ministeri. Kiitos Rova Versia näistä sanoistanne. Sieltä eniten kiinnostaa tietosuoja ja artikla kahdeksan perusoikeuskirjasta. No, se olen minä itse, oikeusministeri. Mutta jotta voitaisiin varmistaa kaikkien Euroopan kansalaisten oikeudet ja turvallisuus, meidän on pyrittävä yhdessä etsimään vaihtoehtoja ja tämä kausi on nyt meneillään. Tänä aikana ei pidä puhua ainoastaan Swiftistä, vaan tietosuojasta ja turvallisuudesta suudesta yleisemminkin, matkustajatiedoista ja kaikesta tiedonvaihdosta. Ja tätä varten on astua vastakkain kaksi asiaa. Pitää miettiä kunkin toimen tehokkuutta ja suhteellisuutta ja miten tämä vaikuttaa tieto suojaan, mutta samanaikaisesti on todellakin mietittävä sitä, miten voimme pitää yllä yhteisiä turvallisuuspolitiikkoja joidenkin valtioiden kanssa, kuten tässä tapauksessa Yhdysvaltain kanssa. Eli tämä on nyt valitseva konteksti. Tehdyt päätökset tehtiin ainoastaan sitä varten, että voitaisiin päästä tähän tilanteeseen ilman, että olemassa oleva tilanne huonoisi, niin meidän pitää yhdessä etsiä ratkaisuja. Tietääkseni 30.11. ei ollut olemassa mitään harkittua vaihtoehtoa, jossa olisi tasapainotettu vapaus, tietosuoja ja toisaalta meidän turvallisuutemme. Tämä ensimmäinen asia on todella perustavanlaatuinen, mutta sen takia ei pidä luopua toisesta asiasta. Kyseessä on väliaikainen sopimus. Tämä on sopimus, joka ei tuo mitään uutta. Se vain jatkaa olemassa olevaa tilannetta. Ja nyt meillä on todella hyvä mahdollisuus harkita näitä huolia, jotka ovat todella paikallaan, jotka ovat täällä parlamentissa tulleet esille. Kiitos. Vaikuttaa siltä, että täällä ei ole konservatiivinen reformistien edustajaa paikalla, joka olisi puheenvuoroa pyytänyt, Ja sen takia aloitamme toisen puheenvuorokierroksen ja pyydän, että puhujat pidättäytyisivät siihen puheaikaan, joka heille annetaan näin. Mahdollisimman moni saa tilaisuuden puhua. Annamme nyt valiokunnan jäsenille puheenvuoron, niille, jotka ovat sitä pyytäneet. Toivon, että puhuisitte minuutin verran peräkkäin. Ministeri kirjanne ylös ja sitten niiden jälkeen käyttää puheenvuoron. Ensiksi edustaja Voss. Ähm, zunächst, äh, Herr Minister, Sie... Kiitos, herra ministeri. Te kannatte raskasta taakkaa tämän SWIFT-sopimuksen kanssa. Meitä nyt on jo kahdella puheenjohtajakaudella peräkanaa kohdeltu huonosti ja tässähän nämä tosiasiat tulivat jo ilmi. Ja haluaisin tietää, jos kyse on länsimaailmalle näin tärkeästä sopimuksesta, niin minkä ihmeen takia toimielinten välinen yhteistyö ei tässä toimi asianmukaisella tavalla? Toiseksi haluaisin ottaa esille sen tosiasian, että puhuitte globaalista sopimuksesta jos ei edes Euroopan parlamenttia voida ottaa mukaan tähän työskentelyyn asianmukaisella tavalla, niin miten ihmeessä kuvittelette saavanne tällaisen sopimuksen globaalisti läpi, jos ajatellaan, että standardit ja kulttuurit poikkeavat kovasti? Ja jos Euroopan parlamentin kanssa yhteistyö ei onnistu, niin miten se voisi onnistua sitten globaalisti? Onko teillä tähän mitään ajatuksia? Kiitos. Señora Romero. Ro Romero. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin yksi tähdellistä aiheista täällä on ollut viimeisin prosessi, joka liittyy Euroopan parlamentin rooliin elämme, elämme aivan uudella kaudella, koska meillä on nyt Lissabonin sopimus voimassa, jonka mukaisesti tärkeissä asioissa kolmannen pilarin kysymyksissä parlamentilla on tähdellinen rooli. Haluaisin kysyä teiltä ja ensinnäkin kiittää teitä läsnäolostanne ja siitä kunnianhimoisesta lähestymistavasta, joka teillä on ollut oikeus kysymyksiin perusoikeuksien tunnustamiseen, samoin kuin vastavuoroisen tunnustamiskysymykseen, jolla poistetaan esteitä, joita aikaisemmin on ollut asian tiellä. Mutta haluaisin hyödyntää nyt mahdollisuutta kysyäkseni teiltä, mitä välineitä teillä on, jotta voitte taata nämä, tämän tietojen suojan, tai siis koko tämä poleminen kysymys. Tämä prosessi alkoi huonosti. Toivottavasti te voitte kertoa, miten se voisi jatkua nyt hyvin. Um, Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kysyä, aikooko ministeri tarkastella Euroopan pidätysmääräyksen toimintaa? Äh, tiedän, että tässä on joitakin äh, käännösongelmia, mutta haluaisin tietää, onko Euroopan pidätysmääräystä käytetty väärin joissakin jäsenmaissa. Tarkoitus on, että ihmiset saataisiin äh, oikeuden eteen. Ja tässä nyt näyttää siltä, että ihmiset viruvat pitkään vankiloissa ilman, että he saavat edes oikeudenkäyntipäivää. Ja toisekseen, jos ajatellaan suhteita Yhdysvaltoihin, niin mitä mieltä olette siitä, että Yhdysvallat pitää ihmisiä jatkuvasti tai pysyvästi pidätettynä? Ähm, miten suhtaudutte tähän? Eikö pitäisi asettaa syytteeseen tai sitten vapauttaa jompi kumpi? Miten tämä sopii yhteen transatlanttisen ihmisoikeusvuoropuhelun kanssa? Ja sitten vielä tämä SWIFT. Herra Zapatero ei antanut meille tyydyttävää vastausta siltä osin. Hän sanoi ensiksi, että asian käsittely päätetään, ellei parlamentti anna suostumustaan. Ja sitten äh, todetaan, että laillisesti ei ole mahdollista, että alustavaa soveltamista sovelletaan. Voidaanko alustava soveltaminen jäädyttää vai ei? Kiitos. Täällä on tullut puheenvuoropyyntöjä ja voin nyt kertoa, että on nyt suljettu puheenluettelo. Banks. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, te puhuitte perusoikeuksien vahvistamisesta. Haluaisin puhua kahdesta eri asiakirjasta, perusoikeuskirjasta ja Euroopan neuvoston ihmisoikeus yleissopimuksesta. Akkuvaliokunnassa maanantaina hieman esitettiin epäilystä nykyisestä opt-out-mahdollisuudesta, joka kolmella maalla on ollut Lissabonin sopimuksesta lähtien. On myös sanottu, että sen jälkeen, kun Euroopan unioni kollektiivisesti allekirjoittaa ihmisoikeusyleissopimuksen, niin sellaisen valtion kansalainen, jolla on opt-out tähän perusoikeuteen, perusoikeuskirjan voisi hyödyntää äh, Strasbourgin yleissopimusta pakottaakseen maansa luopumaan opt-out-oikeudesta. Äh, is Kinga Gall. Mr. Rova Kinga Gall. Kiitos. Minulla on kysymys liittyen perusoikeuksiin. Trio on tehnyt yhteistyössä ohjelman, jota on toteutettu yhdessä Belgian ja Unkarin puheenjohtajavaltion edustajan kanssa Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen ensimmäinen trio on nyt vastuussa siitä, miten ryhdytään konkreettisiin toimiin perusoikeuskirjan, perusoikeuksien osalta, esimerkiksi ajatellaan vähemmistöjen suojelua. Ja minulla on sitten konkreettinen kysymys myös. Te sanoitte, että asiantuntijaneuvottelut alkavat siitä, liitytäänkö ihmisoikeussopimukseen, mutta minkälainen suunnitelma tämä tässä tarkemmin on? Milloin se tarvitsisi tulla mukaan näihin sopimuksiin? Kiitos. Kiitos. Ja edustaja Heide. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ministeri mainitsi ohimennen ihmiskauppa-asiat ja sanoi, että se pitäisi ottaa mukaan rikosoikeuden alaan, mutta jos ajatellaan tällaisia moderneja orjuuden muotoja, meidän tulisi ennaltaehkäisevään työhön erityisesti panostaa. Senpä takia kysyisin, herra ministeri, Voisiko EU paremmin ennaltaehkäistä tämän tyyppistä rikollisuutta ja onko puheenjohtajavaltio valmis tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja erityisesti kehittämään palveluja ihmiskaupan uhrien suuntaan. Tämähän oli asia, joka oli esillä jo Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, mutta Ruotsi ei saanut aikaan yhteisymmärrystä neuvostossa. Aikooko Espanja jatkaa tämän ennaltaehkäisevän työn kehittämistä? Kiitos ja sitten Ablet. Vielen Dank. Äh, ich habe nur eine Anmerkung. Kiitos. Minulla on vain yksi huomautus liittyy tähän SWIFT-kysymykseen. Jos nyt ymmärsin asian oikein, niin SWIFTin tiedot eivät kulkeudu tämän vuoden alusta lähtien Yhdysvaltoihin, koska serveri on, palvelin on vaihtunut ja tällainen tiedonsiirtokatkos on nyt totta ja minkä takia tämä nyt toteutui, eikö tätä olisi voitu lykätä siihen asti, kunnes parlamentti tekee asiasta päätöksen, koska parlamentti ei tästä ollut vielä tehnyt päätöstä. Tämähän on perusoikeuksiin puuttuva asia. Tämä on demokratian toteutumisen kannalta hyvin kyseenalaista. Se ei ole välttämättä edes perustuslakien mukaista tämä toiminta. Ainakin Saksassa, jos perustuslakia rikotaan tai perustuslakikysymyksestä on on kysymys, niin silloin kyllä maan parlamentin pitää saada ottaa asiaan kantaa. Tämä, tästä pitäisi nyt luopua. Grazie, presidente. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tervetuloa, herra ministeri. Minä hyvin huolellisesti kuuntelin alustustanne ja vastauksianne, erityisesti mitä puhuitte tästä e-oikeusportaalista. Tämä on hyvä askel uudistusten tiellä. Tällaista oikeuden kentällä varmasti tarvitaan. Mainitsitte myös useaan otteeseen yhteistyön kolmansien valtioiden kanssa. Tiedämme, että Agritsensorsa minun kaupungissani pidetään aiheen tiimoilta myös konferenssi, ja on selvää, että Välimeren alue on näissä toimissa hyvin aktiivinen. Jos ajatellaan strategian laatimista, joka kattaisi bilateraaliset sopimukset kolmansien maiden kanssa, ja sitten samanaikaisesti tarkasteltaisiin maahanmuuttajien profiileja, ja mietittäisiin sen pohjalta, miten se vaikuttaa eurooppalaisiin työmarkkinoihin. Kiitos ja sitten Rova Borsellino. Grazie signor Presidente. Ehm, vorrei eh, attirare l'attenzione del... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää ministerin huomioon kysymykseen, joka on minulle erittäin tärkeä. Eli järjestäytynyt rikollisuus, erityisesti mafiajohtoinen rikollisuus. Se on hieman erilaista kuin järjestäytynyt rikollisuus muuten. Pohdinpa, aikooko Espanjan puheenjohtajavaltiona esittää määräyksiä tai menettelyjä, joilla voidaan tarkastella mafialta takavarikoituja varoja. Italiassa on sellainen järjestelmä, jossa näitä varoja voidaan käyttää sosiaalisiin tarkoituksiin. Rova Malmström ei tähän puuttunut ja haluaisin nyt Espanjan ministeriltä kuunnella, kuulla, mikä on hänen näkemyksensä tähän. Toinen seikka liittyy sitten todistajiin. Millä tavalla todistajia voidaan suojella? En ajattele pelkästään heidän henkilökohtaista turvallisuuttansa, vaan myös elämän laatuansa. Dank. Kiitos herra puheenjohtaja ja arvoisa ministeri. Viime kuukausien ajan on keskusteltu kansalaisten perusoikeuksista ja toisaalta sisäisestä turvallisuudesta. No, minulla on sellainen vaikutelma, että aina kun keskustellaan kansalaisoikeuksista ja, ja sitten perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista ja juuri tällaista SWIFT-tietojen hakemisesta, niin tässä olette vain tiivistäneet tätä keskustelua ja tätä ristiriitaa, koska olette myöntäneet, että turvallisuus heikkenee, tai olette sanoneet, että turvallisuustemme heikkenee, jos SWIFT-sopimusta ei hyväksytä. Hyvä niin, mutta me emme parlamentissa ole saaneet mitään tietoja SWIFT-sopimuksen toiminnasta tai tehokkuudesta. Kahdeksan vuoden ajan tätä on käytännössä jo toteutettu ja olette itse sanoneet, että että, että e, asiantuntijat pitävät sitä hyvänä. Ja nyt vasta on arviointi tehty ja se on sen verran ristiriitainen, että me emme ainakaan parlamentissa voi ilman kattavia lisätietoja missään nimessä hyväksyä tätä sopimusta. Ehm, ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin tukea kaikkia kollegojen esittämiä SWIFT-kommentteja. Teiltä ei ole saatu oikein mitään selviä vastauksia. Se on hieman nolo juttu. Toivottavasti tavalla tai toisella, toisella nämä vastaukset saamme. Mutta haluaisin esittää teille kysymyksen toisesta asiasta. Meidän oikeusjärjestelmämme Euroopassa perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen, tuomioiden, päätösten ja niin edelleen tunnustamiseen vastavuoroisesti, mutta voin kyllä todeta, että kovin vähän me olemme tehneet asioiden valvontaan. Esimerkiksi millä tavalla todisteita on saatu. Omassa maassani Alankomaissa käydään hyvin vahvaa keskustelua siitä, millä tavalla oikeudellisesti voidaan tässä toimia. Hyvä ministeri, mielestäni ei tässä tarvitse pelkästään valvoa siitä, sitä, millä tavalla oikeus toteutuu tässä, vaan millä tavalla otetaan myös ihmisoikeudet huomioon ja eritoten rikosoikeudellisissa prosesseissa. Borgetsio. Kiitos. Ten Borgetsio, yksi minuutti. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Presidentti Sarkozy kertoi äskettäin Ranskan hallituksen kannasta liittyen vakavaan maahanmuutto-ongelmaan, laittomien maahanmuuttajien tuloon. Moni hallitus ja kuitenkaan kaikki on sanonut, että laiton maahantulo olisi todellakin laitonta. Ja mitä Espanja aikoo tehdä tältä osin ja miten näette taistella oikeuden kannalta laitonta maahanmuuttoa vastaan. Kiitos. Ja sitten ministeri voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin samanaikaisesti. Gracias, señorías. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät parlamentin jäsenet. Yritän tässä ryhmitellä joitakin näistä kysymyksistä luvallanne. Erän takia näistä, näitä kysymyksiä, jotka ovat eri puheenvuoroissa tulleet, mutta jotka kulkevat samaan suuntaan. Käsittelen yhdessä näitä Swiftiin liittyviä kysymyksiä. Yritän puhua mahdollisimman selväsanaisesti. Neuvosto ei ole päättänyt sisällöstä Swiftin osalta, aivan päinvastoin. Siis sopimuksen sisällöstä ei ole päätetty. Ja yleisesti ottaen mikä tahansa päätös Euroopan kansalaisten vapauksista – tietosuojasta ja sen sopeutumisesta oikeuspolitiikkaan, niin tämähän on asia, joka kuuluu tälle parlamentille. Neuvosto on nyt muutoksen tilassa. Tässä ollaan siirtymässä yhdestä sopimuksesta toisen. Ja nyt meillä on käsissämme pidennys sopimukselle, joka oli olemassa. Yritys, joka hallinnoi näitä tietoja, on uudelleen rakentelun kourissa, uudelleenjärjestelyn kourissa, kourissa ja näin ollen nämä tiedot, joita aikaisemmin yhdysvaltalaiset viranomaiset saivat suoraan, tänä päivänä he eivät saa näitä tietoja suoraan, vaan he tarvitsevat etukäteisluvan tietosuojaviranomaisilta niistä maista, joista näitä tietoja pyydetään. Joten SWIFTin sisällöstä ei todellakaan ole mitään päätöstä. Missään vaiheessa tarkoituksena ei ole ollut, ja voin vakuuttaa teille, että missään vaiheessa ei ole ollut tässä yrittää välttää tehdä päätöstä, joka on ö, aivan ilmiselvä. Siis parlamentti on se, joka päättää tässä asiassa. Nämä ovat kaksi seikkaa, joka meidän täytyy muistaa juridisesti. 30. marraskuuta päättyi oikeusperusta järjestelmän ylläpitämiseksi ja nyt kysymys on vain järjestelmän pidennyksestä, ei minkään sopimukseen liittyvän seikan muuttamisesta. Ja toiseksikin ö, kansainvälisen sopimusoikeuden ihmisoikeuden mukaisesti ja toisinhan ei voi olla. On mahdotonta ö, siirtää sopimuksen voimaan astumista, koska tämä olisi yksipuolista toimintaa ja se on mahdotonta. Samalla on aivan selvää, että Euroopan parlamentti on se, joka tulee mm, päättämään tästä kysymyksestä monien muiden joukossa. Ja oikeusministerinä minua kaikista eniten kiinnostaa se, että Euroopan parlamentti on se, joka myös päättää Euroopassa yleisesti ottaen perus perusoikeuksien ja vapauksien toteutumisesta artiklan kahdeksan mukaisesti perusoikeuskirjassa. Meillä on nyt aikaa toimia, meillä on aikaa pohtia ja aikaa saada tietoja, kuunnella asiantuntijoita ja rakentaa vahvaa vakaata vaihtoehtoa asian osalta, joka on todella monimutkainen, monitahoinen. Tämä oli ainut tarkoitus, ainut aie, joka oli näiden institutionaalisten manööverien takana tässä. Tässä ei haluttu millään tavalla rikkoa sisältöä, mutta ei myöskään luoda mitään katkosta tähän sopimukseen, vaan saada väliaikainen sopimus johdottaa, että Euroopan parlamentti on se, joka tässä tekee päätöksiä tämän kysymyksen osalta ja sellaisten kysymysten osilta, jotka liittyvät tähän hyvin läheisesti. Toteaisin myös, että Meillä on luotu Yhdysvaltojen ja Euroopan välille korkean tason työryhmä, jonka lopputulokset sitten tulemme kuulemaan lähiaikoina. Me kaikki olemme tietoisia aivan oikeutetusta Euroopan parlamentin huolesta kansalaisten tietosuojan suojelun osalta, mutta olemme myös tarkkailleet ja olemme nähneet, aivan niin kuin asiantuntijat ovat todenneet, Tämä on se paikka, jossa täytyy keskustella ja päättää näistä turvavälineistä. Ja täytyy keskustella siitä, missä määrin nämä toimet ovat hyödyllisiä, kun torjutaan terrorismia. Minulle esitettiin sitten kysymys myös eurooppalaisesta turvamääräyksestä, suojamääräyksestä ja sen todellisesta toiminnasta. Aivan äskettäin to- julkaistiin Euroopan komission arviointi tämän määräyksen toiminnasta ja tämä arvio oli tyydyttävä, mutta tässä on tietysti ylilyöntejä ja sellaisia tapahtumia, joissa ei asianmukaisesti ja järkevästi panna suojelumääräystä täytäntöön. Ja tapaus tapaukselta yritetään korjata niitä mahdollisia yksittäisiä ylilyöntejä, joita on tämän kansalaisten kannalta erittäin hyödyllisen välineen käytössä. Komission arviointiraportti osoittaa, että suojelumääräys on yleisesti ottaen tyydyttävällä tavalla toiminut kaikissa jäsenvaltioissa. Joitakin äärimmäisyyksiä täytyy viilata. Neuvosto on pannut tämän merkille ja työskentelee tämän mukaisesti. Hyödynnän myös mahdollisuutta, nyt kun puhuttiin tästä arvioinnista, puhuakseni myös aiheesta, joka nyt ei suoraan liity näihin kysymyksiin ja pyydän valiokunnan ymmärtämystä asialle, mutta haluaisin puhua erittäin tärkeästä arviointia oikeusvaltioperiaatteen takuusta Euroopan unionin alueella. Tämän täytyy olla todella painopistealue. Meidän täytyy taata Euroopan unionin kansalaisille ei pelkästään lainsäädäntömme, lainsäädäntömme harmonisointia ja yhteisten poliittisten tavoitteiden saavuttamista, vaan myös se, että nämä lainsäädännöt, joita vielä ei ole harmonisoitu, sopeutuvat täysin oikeusperiaat- oikeusvaltioperiaatteeseen ja perus, sen perusajatuksiin. Tämän vuoksi nämä ensiarviot ovat todella arvokkaita analyysivälineitä ja niiden kautta me myös tutustumme omaan realiteettimme. Emme pelkästään lainsäädäntöön, vaan myös todelliseen elämään, siihen millä tavalla meidän järjestelmämme, oikeusjärjestelmämme jokapäiväisessä elämässä toimivat. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että tiedetään mitä laki sanoo Euroopassa, vaan myös tiedetään se, miten lakia sovelletaan ja mitä tuloksia se tuottaa. Tämä on jatkuvasti esillä oleva aihe kaikkien neuvoston jäsenten joukossa ja Espanja täysin tukee tätä lähestymistapaa. Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroopan unionin liittyminen Rooman yleis, ihmisoikeusyleissopimukseen. No, tässä on paljon teknisiä tuntemattomia tekijöitä, joihin täytyy löytyä ratkaisu. Ei tiedetä, millä tavalla jäsenvaltiot suhtautuvat tässä Euroopan unioniin menettely tavallisesti allekirjoittamisen jälkeen, yleissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sitten lopuksi, kuka on tässä lopullinen tuomari Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuimen osalta. Ja tässä on tiettyjä ongelmia, joihin te juuri viittasitte. Mutta joka tapauksessa on aivan tähdellistä, että Euroopan unioni mahdollisimman pian Lissabonin sopimuksen mukaisesti liittyy tähän ihmisoikeusyleissopimukseen. Tässä on tietysti aivan totta on siirtymälausekkeita, jotka vaikuttavat tiettyihin jäsenvaltioihin, mutta olen varma, että meillä on erityisiä teknisiä ratkaisuja, joiden kautta päästään asian osalta sopimukseen. Rouva Gal toi esille toisen aiheen vielä Rooman yleissopimukseen liittyen. Me haluamme, että mahdollisimman pian me saamme komissiolta tämän neuvottelumandaatin niin, että Euroopan unionin liittyminen Rooman yleissopimukseen olisi todellisuutta mahdollisimman pian. Uskomme, että tämä on hyvä asia Euroopalle ja ennen kaikkea kaikille Euroopan kansalaisille. Tämän lisäksi puhuttiin tarpeesta luoda syrjimättömyyslausekkeita eritoten joissakin hyvin tietyissä konteksteissa, kuten esimerkiksi siviililainsäädännössä. Meidän mielestämme tämä on aivan tähdellinen seikka. Tasa-arvo, henkilöiden tasa-arvo, sen täytyy ylittää joidenkin instituutioiden perinteiset muurit, ajatellaan perintökysymyksiä, avioliittoja ja niin edelleen. Ja syrjimättömyyden täytyy olla erehtymättömästi läsnä kaikessa lainsäädännöllisessä toimessa kaikkien kansalaisten osalta Euroopan unionissa. Ihmiskauppakysymys seuraavaksi. Tämä on perustavanlaatuisen tärkeä kysymys Espanjalle puheenjohtajavaltiona. Me olemme hyvin aktiivisesti tehneet työtä tämän asiaosan, asiakokonaisuuden osalta myös Ruotsin puheenjohtajuuskaudella jo, ja me olemme pyytäneet, että komissio mahdollisimman pian toimittaa meille tämän asiakokonaisuuden paperit niin, että tämä ei jähmety paikalleen ja että me voimme viedä asiaa neuvostossa ainakin eteenpäin. Meidän mielestämme on todella tähdellistä, että Euroopan unionin täytyy olla kaikkien maiden ja järjestöjen rinnalla ja eturintamassa, kun to- torjutaan ihmiskauppaa. Meidän kaikkien täytyy ponnistella ihmiskaupan torjumiseksi. Täällä esitettiin myös kysymyksiä, jotka liittyvät ennen kaikkea maahanmuuttoon. Tästä nimenomaisesta asiasta toteaisin, että näitä asioita käsitellään neuvoston sisällä ennen kaikkea maahanmuuttoministerien kesken, vaikka Kuten tiedätte, Espanja on, aivan kuten muut Etelä-Euroopan maat, hyvin innokas lisäämään näissä, tässä kontekstissa eurooppalaista yhteistyötä. Maahanmuuttajien kotouttaminen, oikea rajapolitiikka, millä tavalla koko eurooppalainen alue otetaan tähän politiikkaan mukaan? Nämä ovat tähdellisiä kysymyksiä ja puheenjohtajavaltiona me koordinoimme niitä toimia, joita eri virastot toteuttavat, samoin kuin lainsäädännöllisiä välineitä, joita halutaan tälle parlamentille asiasta lähettää. Näin ollen täällä esitetty huomio on erittäin tärkeä tässä huomiossahan puhuttiin Välimeren alueesta ja siitä suuresta merkityksestä, joka tällä Välimeren ohjelmalla on Pohjois-Afrikan ja Välimeren rannikon muille maille. Ei pelkästään kysymys ole yhteis- oikeudellisesta yhteistyöstä, vaan laajassa mielessä yhteistyöstä kaikkien näiden valtioiden kanssa. Järjestäytynyt rikollisuus. Tämä on jälleen yksi näistä suurista aiheista. Kun puhumme terrorismista, lähestulkoon aina rajoitumme hyvin huolestuttavaan yhteiskuntamme ö, osioon, eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka toimii globaalilla tavalla ja jolla on käytössään erittäin vahvoja välineitä – Täällä on esitetty huolenaiheita takavarikoidusta omaisuudesta ja todistajien suojelusta. Ja nämä ovat kaksi huolenaihetta, jotka erittäin suuressa määrin ovat olleet esillä myös Espanjassa, eritoten kun ajatellaan huumekauppaan liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta. Joissakin unionin jäsenvaltioissa tämä on aivan erityinen ongelma. Tästä näkökulmasta katsottuna tänä päivänä tämänpäiväinen pidätysmääräys lähti liikkeelle nimenomaan myös siitä ajatuksesta, että täytyy suojella todistajia. Eri jäsenvaltioiden kanssa keskusteltiin asiasta ja vietin asiaa eteenpäin neuvostossa ja oltiin sitä mieltä, että täytyy kehittää tätä todistajien suojeluinstrumenttia ja me toivomme, että komissiolta tulee mahdollisimman pikaisesti ehdotus todistajien globaalista suojelusta Euroopan unionin sisällä, eikä tätä erotella liikaa näistä muista kysymyksistä. Omaisuuden takavarikoinnista vielä muistuttaisin, että vähän aikaa sitten hyväksyttiin eurooppalainen direktiivi tästä aiheesta, eli takavarikoidun omaisuuden uudelleen jaosta. Mutta mahdollisesti meidän täytyy ajatella, että tälle ö, toimille täytyy antaa vielä paljon vahvempi väline käyttöönsä Euroopan unionissa. En nyt tiedä, onko tässä joku kysymys vielä vastaamatta. Pahoittelen puheenjohtaja, jos joku on jäänyt vastaamatta, en sitä ole missään tapauksessa tahallani tehnyt ja olen valmis vielä vastaamaan, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä kaikkia kysymyksistä, ne huomioista. Haluaisin kiittää teitä myös kritiikistä parlamentti on olemassa, jotta se voi varoittaa eri asioista ja haluaisin kiittää teitä tästä. Mutta haluaisin myös korostaa sitä, että tämä puheenjohtajavaltio haluaa tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, analysoida sen kanssa kaikkia aiheita ja puheenjohtajavaltio lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että kansalaisten vapauksien oikeuksien osalta tämä parlamentti on se, jolla on aina viimeinen sana sanottavana. Kiitos paljon, herra ministeri. Tämä on ollut oikein tiivistä keskustelua, mielenkiintoista ja hedelmällistä. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä valikunnan jäseniä, jotka ovat siihen osallistuneet. Ja lopuksi haluaisin toivottaa oikeusministerille onnea, menestystä ja oikeaa toimintatapaa. Meillä on edessämme vielä tärkeitä aiheita edessämme. Gilles de Kerkhoff, joka on terrorismin torjunnan koordinaattori Euroopassa ja myös tietosuoja vastuuhenkilö, jotka puhuvat myöhemmässä vaiheessa, mutta sitä ennen aplodit ministerille. Näkemiin.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 Dear colleagues, dear colleagues. Hyvät kollegat, olkaa hyviä ja istutukaa. If you please be seated. Bonjour. <laughs> yes. As we said, we're about to restart. No niin, aloittelemme uudelleen. Jatkamme kokoustamme esityslistamme mukaisesti. Ennen kuin siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme, haluaisin puheenjohtajan ilmoituksena kertoa, että poliittisten ryhmien koordinaattorit ovat koordinaattoreiden kokouksessa, joka pidettiin tässä nimenomaisessa salissa eilen illalla Koordinaattorit päättivät seuraavista esittelijänimityksistä. Rova Henis Flashard vasta esittelijänä Swift asiakokonaisuudesta. Rova Intveld on vastuussa PNR-kysymyksestä USA ja Australian kanssa – Jarrova Romero Lopes vastaa esittelijänä Euroopan, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Ei vastalauseita. Selvä, hyväksytty. Siirrymme seuraavaan kohtaan, eli kohta 11 esityslistallamme eurooppalainen suojelumääräys. Yksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Ennen kuin siirrymme tähän ihan työjärjestyskysymys, jos sallitte, herra puheenjohtaja. Mitä tulee SWIFT-asiaan, niin haluaisin nyt vielä vahvistaa sen, että olemmeko me pyytäneet oikeudellista lausuntoa oikeudelliselta yksiköltä sopimuksen asiasisältöön ja tosiasialliseen tekstiin liittyen. Nimittäin esittelijä, jota haluaisin onnitella, haluaisi ehkä tähän asiaan ottaa kantaa. Nimittäin aikaisemmin tällä viikolla minä kysyin, että olimmeko me edes pyytäneet lausuntoa sopimuksen sisällöstä. Onko näin nyt tehty? Ja saammeko minkäänlaista asiantuntijatukea tässä asiassa, jotta voimme sitten, sitten aikataulun puitteissa saada aikaan johdonmukaisen kannan? Kyllä kirjasimme tämän ehdotuksen eilen. Tähän ei ole vielä, tässä ei ole toimittu, mutta tulemme kyllä toimimaan. Pyydämme kiireellistä lausuntoa oikeudellisesta yksiköltä Rova Hennis, pleasure. Maybe, because time is running and we... Niin ehkä deadline voisi olla tämän viikon perjantai, koska aika käy vähin. Done in the most... Ymmärrän. Tämä tullaan toteuttamaan mahdollisimman kiireellisesti. Seuraava kohta esityslistallamme siis kohta 11 eurooppalainen suojelumääräys. Tämä liittyy uhrien suojeluun prioriteettina rikospolitiikassa – rikosten uhreilla on korvaus, korvauksen saanti oikeus ja rikoksen tekijä täytyy rangaista ja uhreilla on kaiken ylittävä oikeus. Siis ensi käsittelemme eurooppalaisen suojelumääräyksen. Tämä on vain aloitteen esittelyä nyt. Me eh, ilmoitimme eilen esityslistan käsittelyjärjestyksen muutoksesta. Ja nyt vain alustan hieman tätä esityslistan kohtaa. Joten tässä totesin, että 12 jäsenvaltiota on esittänyt aloitteen direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Tarkoituksena aloitteilla on luoda asianmukaisia mekanismeja, joilla estetään toistuvien rikosten teko saman tekijän toimesta saman, saman uhrille. Tilastot ovat osoittaneet, että tämä on hyvin ö, usein tapahtuvaa eri toteen ö, naisiin kohdistuvan väkivallan, nais- ja lapsikaupan osalta, joten suojelumääräys uhreille pätisi, pätisi vaikka uhri päättäisi muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Haluaisin antaa maksimissa viideksi minuutiksi tässä puheenvuoron herra Juan José Molino Kovosille, joka edustaa Espanjaa puheenjohtajavaltiona. Hän esittelee tämän aloitteen ja tämän jälkeen kuulemme eh, herra Libent Altonia, joka kertoo meille komission näkemyksestä tästä aloitteesta. Herra Molino Kovos. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää päivää. Mikrofoni, olkaa hyvä, pyytää puheenjohtaja. Kiitos ja hyvää päivää kaikille. Minä haluaisin hyvin lyhyesti kertoa teille eurooppalaista suojelumääräyksestä, kuten Sanoitte tämän 12 jäsenvaltion aloite, mutta vaikka kyseessä olisi 12 jäsenvaltion aloite, niin se, siitä on alusta alkaen puhuttu komission kanssa, neuvoteltu heidän kanssaan ja onneksi komissio on tukenut meitä alusta alkaen sen käsittelyssä. Tässä mielessä komissio on siinä hyvin aktiivisesti mukana alusta alkaen ja haluaisin kiitä tästä. Ja toivottavasti pystymme sitten jatkamaan töitä uuden esittelijän kanssa. Espanja on tehnyt tämän ehdotuksen yksinkertaisesta syystä, siitä syystä, että Euroopan lainsäädännössä on mielestämme tyhjiö, väkivaltainen henkilö rikokseen syyllistynyt, kun hän siirtyy toiseen maahan, häntä seuraisi se rangaistus, joka hänelle on määrätty, tai ja voidaan sanoa, että nämä ovat tällaisia vankeusrangaistuksen tilalle määrättyjä rangaistuksia. Ja tässä kuitenkin käy sillä tavoin sitten, että jos uhri poistuu siitä maasta, jossa tästä toimenpiteestä on päätetty, niin turvatoimi loppuu rajalle. Eli uhri, jos hän poistuu maasta, niin hänen suojaamisensa loppuu rajan ulkopuolella. Tätä emme voi hyväksyä Euroopan unionissa, koska liikkumisvapaus on yksi perusvapauksista, yksi neljästä perusvapaudesta Euroopan unionin alusta alkaen. Ja jos henkilö harjoittaa tätä vapauttaan, niin hän menettää tämän suojan, joka ei seuraa häntä muualle Euroopan unionin. Valitettavasti kun puhumme naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin tilastotiedot eivät ole luotettavia tällä hetkellä. Monessa maassa ei edes ole tilastotietoja. Ja siellä, missä niitä on, luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska kriteerit ovat usein erilaisia. Ja sen takia Espanjako ehdottaa, että perustetaan väkivallan seurantakeskus naisiin kohdistuvan väkivallan ja näin voitaisiin saada harmonisoitua tietoa joka on luotettavaa. Tällä hetkellä sitä ei ole. Espanja puheenjohtajavaltiona pyrkii kokoamaan tietoa eri jäsenvaltioista. 18 valtiota meille eh, vastannut ja ainoastaan 13 pystyi antamaan tietoa. Me olemme sitten tutkineet vaikutusarviointia ja kävi ilmi, että vuonna 2008 päätettiin 73 000 toimista näissä 13 maassa. Ja jos tästä tehdään laskelmia, niin meillä olisi ikään kuin 118 000 suojaa toimenpidettä koko Euroopan unionissa. Eli tällaisia suojatoimia on hyvin paljon, mutta jos katsotaan sitten muita tilastoja, kuten naiset väkivaltaa vastaan Euroopassa. Siellä luvut ovat vielä karmeampia. Pyytäisin teitä katsomaan tätä Wave-järjestön nettisivua 2008 tiedonannossa väkivaltaa vastaan. Sieltä käy ilmi, että yli 348 000 naisiin kohdistuvaa väkivaltatapausta on 15 jäsenvaltiossa Wavilla on näistä maista tietoa. Eli jos ainoastaan yksi prosentti näistä väkivallan kohteista lähtee liikkeelle, niin voitte havaita, että kyseessä on jo suuri määrä ihmisiä. Tämä on meidän ehdotuksemme tausta. Olemme vakuuttuneita, että parlamentin avulla ja jäsenvaltioiden avulla voidaan löytää tekniset ratkaisut, joilla voidaan taata näin laajempi suojelu. Haluaisin korostaa tätä nyt silloin, kun kyseessä on naisen kohdistuva väkivalta, mutta tämähän koskee kaikkia uhreja. Anteeksi puheenjohtaja, että puhun nyt 40 sekuntia pidempään kuin oli tarkoitus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Euroopan komission edustaja herra Suuka, yksi minuutti. Jos kuulisimme komission kannan tähän aloitteeseen, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Um, I'll switch to English from now. Vaihdan kuitenkin kieltä englanniksi tämän tervehdyksen jälkeen. Kiitos, herra puheenjohtaja. Voin puhua varsin lyhyesti. Komissio antaa täyden tukensa Espanjan ehdotukselle. Tavoite on hyvä, että, että naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja autetaan ja on hyvä, että tässä on aikataulukin näin kunnianhimoinen. Äh, uhrien suojelu on erittäin tärkeä asia Euroopan komission näkökulmasta. Meillä on kaksi lainsäädäntöäkin tähän vuodelta 2001 uhrien suojelusta ja 2004 uhrille annettavista korvauksista. Ja molemmat on viime vuonna käyty komissiossa läpi ja tuomioistuimessakin on päädytty siihen, että meidän täytyy tehdä vielä lisää. lisää. Ja komissaariehdokas Reding on kuulemistilaisuudessaan myös ottanut tämän asian esille tässä kuussa ja hänkin vahvisti sen, että uhrien suojelu pysyy edelleen komission vahvana painopistealueena ja mielellämme teemme näiltä osin yhteistyötä Espanjan kanssa. Ehkä voisin sen verran lisätä, että komissio valmistelee paraikaa tutkimusta, joka antaa tietoja vaikutuksista ja sitä käytetään pohjana tuleville lainsäädäntöehdotuksille. Ja aiomme laatia lainsäädäntöpaketin, joka yhdistää olemassa olevan lainsäädännön ja lisää joitakin käytännön toimia. Tämä tulee tapahtumaan ensi vuoden aikana. Eli tässä muutama lisäys vain tähän jo sanottuun ja teemme hyvää yhteistyötä varmasti Espanjan kanssa. Somehow have been raised, but Kiitos. Siellä on jotain käsiä pystyssä, mutta nyt emme halua aloittaa keskustelua, sillä keskustelu pidetään lähiaikoina. Sen takia ehdottaisin, että menisimme seuraavaan kohtaan, koska tähän asiaan on jo nimetty esittelijä, edustaja Romero Lopez, ja siksi myöhemmässä LIBE-valikunnan kokouksessa esittelijä voi kertoa ehdotuksistaan. Näin pääsemme itse asiaan ja tuolloin voitaisiin käydä myös keskustelua tästä aiheesta, joka on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä prioriteetti Espanjan kaudella. Ja ehdottaisin, että nyt siirtyisimme seuraavaan kohtaan, kohta yhdeksän, eli terrorismin torjuntapolitiikan uudet kehitykset, vartaloskannerit, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Aivan ensiksi annan puheenvuoron terrorismin vastaisen työn koordinoija saa puheenvuoron ensiksi Gilles Kerkhoff ja sitten hänen jälkeen EDPSn edustaja Giovanni Butarelli käyttää puheenvuoron. Ja sitten voimme keskustella ja sitten kysymyksiä tällä valiokunnan jäsenten keskuudessa. Eli herra Kerkov, tervetuloa. Um, I'll go to the point, and, and, and I know pressure to um, go through the agenda. Uh... Kiitos, herra puheenjohtaja. Menen suoraan asiaan. Ja tosiaan tässä aluksi voisin sanoa, että tämä lento Detroitin tapaus oli varsin kiinnostava monestakin näkökulmasta. Ensiksi se todistaa sen, että siviiliilmailu on edelleen terrorismin pääkohde, jos verrataan muit, ja myös muut joukkoliikenteen muodot, esimerkiksi raideliikenne ja meriliikenne. Tämä, tämä tapaus myös osoittaa, kuinka tärkeää on tiedon keruu ja tiedon jakaminen osapuolten kesken, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki osapuolet ovat aivan aina perillä ajankohtaisesta tiedosta, tiedustelutiedosta, viisumitiedoista ja erilaisista tiedoista, avoimista lähteistä tulevista tiedoista, yksityiseltä sektorilta tulevista tiedoista. Tänä aamunahan on kuulemma keskusteltukin Swiftistä ja PNRstä. Ja jos luitte John Brennanin äh, raportin lento Detroitin tapauksesta ja sen analyysin siitä, että mikä tässä nyt meni pieleen, niin ongelma oli pikemminkin se, että asioita ei osattu vetää yhteen, ei osattu nähdä kokonaisuutta. Ja tämä on huolestuttavaa. Ja näyttää siltä, että Al-Qaidan Al-Qaidan alueelliset pesäkkeet ovat vahvistuneet erityisesti nyt Arabian niemimaalla ilmeisesti. Ja myös Euroopan näkökulmasta huolestuttavaa on, että Maghreb-maissa Al-Qaida näyttää myös olevan vahvistunut. Ja Al-Qaida on, on vähän siirtynyt uusille alueille ja tämä on huolestuttavaa, jos tarkastellaan vaikkapa Somali miehen tekemää iskua Mohamed sarjakuvapiirtäjään Tanskassa ja sitten myös tätä Detroitin lentoiskua. Näitä täytyy nyt vähän katsoa uudesta näkökulmasta. Tässä nyt uusia voimia on otettu mukaan peliin. Ja esimerkiksi Aldi Mupalallahan oli moninkertainen viisumi Yhdysvaltoihin. Nämä asiat olette varmasti lukeneet aikaisemmista kertomuksistani. Ja tärkeää on, että radikalisoitumiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Abdul Mutala on varakas, hyvin koulutettu henkilö. Hän on opiskellut yliopistossa Yhdys, anteeksi, Isossa Britanniassa, mutta hän liittyi radikaalien joukkoon ja sai koulutusta useassa paikassa maailmassa. Minkä takia? Tämän haluamme tietää. Ja viime viikolla kokoustimme aiheesta Toledosta, Toledossa ja havaitsimme, että yhdysvaltalaiset ystävämmekin ovat hyvin kiinnostuneita tästä radikaalisoitumiskehityksestä. Ja näyttää esimerkiksi siltä, että Monet somalit, jotka ovat tätä nykyä Yhdysvaltain kansalaisia, ovat palanneet Somalian hakemaan koulutusta. Ja tämä on mielenkiintoista ja tästä on syytä tiivistää yhteistyötä. Ja Sitten täytyy kiinnittää huomiota myös Jemenin ja Sahelin eh, tilanteeseen Sahelin alue etelän, Saharan eteläpuolella. Nämä ovat ehkä sellaisia uusia alueita, jotka saattavat tarjota turva sataman näille radikaaleille. Joten tätä taustaa vasten laadimme Toledossa viime viikolla julkilausuman ja tässä mielestäni on lueteltu kaikki tärkeimmät edessämme olevat haasteet. Ensiksi ilmailun turvallisuus. Ymmärtääkseni Toledossa päästiin yksimielisyyteen siitä, että kyse on paljosta muustakin kuin teknisen laitteiston uusimisesta lentokentillä. Meidän täytyy noudattaa monitasoista lähestymistapaa sisältäen tietojen keruun. PNR on tästä yksi hyvä esimerkki. Ja sitten kaikkia muitakin tiedonlähteitä täytyy hyödyntää, tiedustelutietoa, poliisitietoa, vaikkapa varastetuista ja väärännetyistä passeista, viisumitiedot pitää kerätä, jos ajatellaan henkilöitä, joilta on evätty viisumi tai jolle on myönnetty, ja sitten myös ihmisten viisuminhaltijoiden liikkeet maasta ja maahan. Ja tieto tässä asiassa olisi syytä saada aikaiseksi nopeasti Jamaikan kanssa sopimus. Ja tämä onnistuu vain mikäli olemme saaneet oikeudellisesti sitovan sopimuksen tietosuojajärjestelmästä tietojen keruun ja tietojen jakamisen korkean tason työryhmä on nyt saanut aikaiseksi konsensuksen ainakin jossain määrin. Joitakin avoimia kysymyksiä vielä on eh, tässä Jamaika-kysymyksessä, mutta meidän täytyy keskustella asiasta heti, kun komissio saa aikaiseksi tämän mandaattiluonnoksen. Ja sitten Tämä, sisältää, tämä asiakokonaisuus sisältää myös biometriset tunnisteet ilmailuliikenteessä. Totta kai jos me otamme nämä asiat esille sellaisissa maissa, joissa korruptio on laajalle levinnyttä, niin on vaarana, että biometriset tunnisteetkaan eivät estä sitä, etteikö väärin henkilötunnuksiin matkustettaisi. Ja sitten Tiedän kyllä, miten paljon tästä on keskusteltu parlamentissa, juuri tämä henkilötunnistus lentokentillä. Meidän täytyy miettiä, miten turvatarkastuksia voitaisiin tehostaa. Ja SWIFT mahdollistaisi sen, että 1,4 miljardia käytettäisiin turvallisuuden vahvistamiseen ja yli 200 miljoonaa euroa tänä vuonna voitaisiin käyttää tällaiseen toimintaan. Ja tietysti tämä vartaloskannerikysymys on ajankohtainen. Tässä asiassa tärkeää on, että mahdollisimman nopeasti, koska nythän näitä laitteita jo testaillaan lentokentillä, ja ehkä ihmettelette, eikö olisi järkevää harmonisoida jonkinlaista yhtenäistä lähestymistapaa Euroopan unionissa. Ja komissio on laatinut kertomuksen aiheesta. Siinä on nämä kolme ulottuvuutta, aivan kuten tekin päätöslauselmassa ne olette ottaneet esille, nimittäin ovatko nämä uuden sukupolven vartaloskannerit sellaisia, että ne kunnioittavat henkilön yksityisyyttä, eivät ole haitallisia terveydelle ja ovatko ne myös todella tehokkaita, toisin sanoen olisivatko ne löytäneet ne äh, pommiainekset, joita Abdullah Mutala kantoi itsessään. Ja nämä ovat minullekin hyvin tärkeitä asioita varmasti muistatte, että kun tarkastelimme terrorismin vastaista toimintaa kaikissa 27 jäsenmaassa, niin että pitäisi perustaa tällainen tiedon fuusiokeskus kaikissa jäsenmaissa. Näitä on vain 15 jäsenmaassa nyt. Ja on tärkeää, että nämä tiedot yhdistetään ja niitä hyödynnetään tehokkaalla tavalla. Espanja järjesti viime viikolla aiheesta kokouksen Madridissa. Ja sitten keskusteltiin niiden jäsenmaiden kanssa, joilla tämä fuusiokeskus jo on, miten niiden kanssa voitaisiin luoda verkosto ja miten, miten tehdään yhteistyötä sitten muiden äh, valtioiden kanssa, vaikkapa Australian, Kanadan tai Yhdysvaltain kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja kouluttaa asiantuntijoita tällä saralla. No sitten radikalisoituminen, en nyt pureudu tässä yksityiskohtiin, mutta se on meidän työmme keskiössä. Meidän täytyy tähän erityistä huomiota kiinnittää. Jos luette tuoreimman kertomukseni viime vuoden lopulta, niin huomaatte, miten paljon aiomme radikalisoitumiseen kiinnittää huomiota. Sitten viime aikoina ongelmaksi on muodostunut se, että useat Yhdysvaltain ja Euroopan unionin kansalaiset – haluavat matkustaa Afganistaniin, Pakistaniin, Mauritaniaan, Maliin tai Jemeniin osallistuakseen koulutusleireille. Nämä henkilöt ovat Yhdysvaltain ja EUn kansalaisia. Mitä he siellä tekevät? Me haluamme tiivistää yhteistyötä yhdysvaltalaisten kollegoidemme kanssa ja katsoa, päätyvätkö nämä henkilöt sitten mahdollisesti tuleviksi jihadisteiksi. Ja tietysti pitää vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – me olemme viime vuosina pyrkineet ohjaamaan rahavirtoja siihen, että voitaisiin vahvistaa äh, heikompien valtioiden äh, kapasiteettia ehkäistä radikalisoitumista. Minä iltapäivällä tänään matkustan Lontooseen keskustellakseni Jemenin tapauksesta. Totta kai meidän täytyy Jemenillekin antaa tukea, jotta se voi osaltaan ehkäistä radikalisoitumista maassaan. Täytyy antaa koulutusta asianosaisille tahoille, poliisivoimille ja niin edelleen. Ja myös muiden maiden kanssa täytyy tehdä yhteistyötä Monissa heikoissa maissa on tuhansia joutilaita nuoria, jotka helposti joutuvat radikaalipiireihin. Näitä maita täytyy auttaa. Yhteenvetona sanoisin, en halua puhua liian pitkään, toteaisin, että minä omassa roolissani odotan kiinnostuksella komission tutkimusta vartaloskanneri asiasta jotta neuvosto ja komissio voivat ottaa asiaan kantaa perusteellisen parlamenttikäsittelyn jälkeen ja että me saisimme sitten komissiolta Lissabonin sopimuksen mukaisen ehdotuksen PNR-asiasta. Ja tässä täytyy mainita, että Toledossa viime viikolla asia sai paljon tukea. Tältä osin keskustelua jatketaan. Ja sitten haluaisin, että aloittaisimme mahdollisimman pian keskustelut amerikkalaisten kanssa tietosuojakysymyksistä. Ja sitten Yhdysvaltain kanssa keskustellaan tietysti näistä matkustusasioista, tietojen keruusta ja yhdistämisestä, radikalisoitumisen vastustamisesta ja siitä, kuinka voidaan vahvistaa erityisesti ilmaliikenteen turvallisuutta maailmassa. Uh, Kiitoksia. Olen kirjannut useita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Ehdottaisin siis, että erottelemme tämän nimenomaisen keskustelun terrorismin torjunnan strategian kehittämisestä seuraavasta keskustelusta, joten ensin voimme käydä tämän keskustelun ja sen jälkeen keskustelemme herra Butarellin ja komission edustajan kanssa. Sopiko näin? Täällä on useita nimiä puhujalistalla, joten ehdotan, että suljen tämän listan nyt. Näin kaikki halukkaat saavat puheenvuoron. Minuutin puheenvuoro jokaiselle. Pyydän todella, että pidätte kiinni ajasta. Ihan työjärjestyspuheenvuoro puheenjohtaja. Yksi minuutti. Terrorismin torjunta henkilö antoi meille tässä näkemyksen strategiasta, josta jokaisen pitäisi yksi minuutti vain käyttää tähän. No tiedän, että meillä on esityslista, mutta yksi minuutti on aivan liian lyhyt aika. No joo, mutta tämä ei ole viimeinen asia tässä. Tämän jälkeen meillä on vielä keskustelu herra Butarellin kanssa ja minulla on ainakin 20 jäsentä tässä listalla. Kaksi minuuttia jokaiselle, se on 40 minuuttia ainakin tunnin keskustelu. No ehdotan sitten kaksi minuuttia, jos on yli sen, niin koko homma karkaa käsistä. Ja minun tehtävänäni on yrittää puheenjohtajana pitää ohjat käsissä tässä niin, että me voimme mahdollisimman monelle kollegalle antaa puheenvuoron kysymyksiä varten. Mennäpä eteenpäin siis. Herra Bussutil ensin. Yes, before I start my, my intervention, uh... Ennen kuin käytän puheenvuoroni, niin minullakin on työjärjestysasia. Eikö olisi ehkä parempi kuulla komission ja Butarelin puheenvuorot, koska tämä ehkä koskea näitä samoja asioita ja näin jäsenvaltiot voisivat tietää, mitä kaikkia ajatuksia tällä on tulossa ja sitten voitaisiin saada vastaus meidän kommentteihimme. Uh, no, kyllä tämä kuulostaa ihan järkevältä sen sijaan, että nämä erotellaan. No, mutta toisaalta terrorismin torjunta kysymys on yksi asia ja sitten kuulemme Swiftiltä, herra Butterellista ja herra Jonathan Fuulta, joka vielä ei ole paikalla. Joten varmaan kuitenkin on parempi, että ensin käydään tämä kysy- kysymyskierros. Sopiiko tämä nyt? Herra Busutil, olkaa hyvä. On the issue of body scanners. Niin, minä haluaisin puhua vartaloskannereista. Ihmiset kyselevät tästä asiasta ja heille on annettava vastauksia. Nämä kysymykset ovat täysin legitiimejä, oikeutettuja. Tässä ei nyt pidä sanoa kyllä siksi, että haluamme turvata turvallisuuden tai ei siksi, että haluamme turvata ihmisen intimiteetin, vaan tämä asia on vähän monimutkaisempi ja siihen on paneuduttava kunnolla. Vartaloskannerit tietysti ovat aika lailla ihmisten lähelle tulevia asioita ja tässä todellakin ihmisarvo ja yksi yksityisyys on asia, joka tulee esille ja tiedän, että komissio on laatimassa raportteja näistä asioista ja minä haluaisin kuulla komissiolta, mitä siellä tarkalleen ottaen tutkitaan. Mutta me haluaisimme nyt kysyä seuraavaa. Kuinka tehokkaita vartaloskannerit olisivat, jos ajatellaan tuloksia? Eli saataisiinko tosiaan tietoa siitä, mitä siellä tapahtuu ja miten tämä toimisi. Pitäisikö meidän viettää esimerkiksi kolme tuntia lentokentällä, jos niitä käytettäisiin. Ja sitten minkälaisia terveysvaikutuksia niillä olisi matkustajiin ja toisaalta työntekijöihin. Ja sitten tietysti tämä yksityisyyskysymys myös. Toisaalta sitten jos ajatellaan tätä Detroitin terroristia, olisiko häneltä evätty koneeseen pääsy, jos kanari olisi käytetty. Voisiko joku antaa tähän selvän vastauksen asiaan? On saatu erilaisia tulkintoja, mutta me tarvitsemme suoran vastauksen. Meidän pitää nyt siis olla avomielisiä, ei pidä lähteä liikkeelle loppupäätelmästä, ei pidä sanoa ei tai kyllä, vaan nyt on selvästikin paljon kysymyksiä, joita on tullut esille, ja niihin tarvitaan vastaus. Kiitos. Kiitos. Niin meidän täytyy kyllä pitää tästä aikataulusta kiinni. Tämän teille muistutukseksi sanoisin. Ja kuten eilen kokouksen alussa sanoin, niin tänään iltapäivällä liikennevaliokunta kokoontuu ja siellä komissio esittelee vartaloskanneri kysymystä ja kaikki tämän valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan liikennevaliokunnan kokoukseen aiheesta. Ymmärtääkseni se on kello viisi, äh, kello viisi tänään iltapäivällä tämä aiheen käsittely. Jatketaan herra Strassen. Kiitos herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti äh, terroristi valtuutettu totesi aivan oikein, että Detroitin tapaus oli varsin mielenkiintoinen, koska Detroitin tapauksen yhteydessä kävi selvästi ilmi, että kyllä meillä tietoja on tarpeeksi, mutta niitä ei osata käyttää. Tiedustelupalvelut eivät osaa asianmukaisella tavalla analysoida ja arvottaa ja yhdistää tietoja. Ongelma ei piile siinä, että tietoja olisi liian vähän, vaan ongelma on se, että tietoja ei osata käyttää. Ja nyt haluaisin tietää, miten komissio ja neuvosto asiaan reagoivat. No, Toledossa sanottiin, että tarvitaan lisää tietoja. No eihän tässä ole mitään järkeä eikä logiikkaa. Miettikääpä nyt. Haluaisin alleviivata sitä, mitä komissaariehdokkaat Reding ja Malmström kuulemistilaisuuksissaan totesivat, että sopimusten soveltamista täytyy parantaa. Reding viittasi suoraan SWIFT-sopimukseen ja Malmström aivan oikein sanoi, että meidän täytyy arvioida näitä valtavia tietokantoja ja sitten vasta katsoa, että tarvitaanko vielä lisää tietoja. Ja vielä pieni vinkki, tämä ehkä komissiolle ja neuvostolle tiedoksi – että jos ajatellaan olemassa olevia järjestelmiä SIS ja VIS, niin eiköhän tältä pohjalta jo päästä ihan hyvin liikkeelle, kun niiden käyttöä parannetaan. Kiitos herra Kirchhoff. Kaksi minuuttia. I just want to talk about... Puheenjohtaja, minä haluaisin keskustella tästä vartaloskannerikysymyksestä. Kenties tämä liittyy liikennevaliokuntaan, mutta livenä meillä varmasti on tässä myös toimivaltuuksia. Minä olin osittain vastuussa näistä kysymyksistä omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja täytyypä sanoa, että jo vuosia sitten me keskustelimme tällaisesta asiasta. Teknologia on tietysti kehittynyt, mutta ei niin dramaattisesti. Terrorismikin on e, edennyt. Ja koskaan ei voi oikein ennakoida, mitä terroristit keksivät. Tähän ennakoimattomuuteen täytyy liittyä usein myös e, e, poliisilaitokset ja muut, joilla ei ole mahdollisuuksia toimia. No, mitä enemmän me puhumme siitä, miten hoidamme terroristit, niin sitä paremmin terroristit voivat välttää näitä ö, ansoja – tässä on käytännönläheisiä asioita, jotka minua huolestuttavat. Ja kuten sanoin, myöhemmin menen liikennevaliokuntaan. Ihan heidän asiansa, miten he tätä lähestyvät. Mutta minun mielestäni tähän asiaan liittyy suuria kustannuskysymyksiä. Meidän täytyy huolella tarkastella poliittisia aloitteita, joihin tässä on ryhdytty mukaan lukien brittihallituksen toimesta syistä, joilla on kovin vähän tekemistä loppujen lopuksi varsinaisen terrorismin torjunnan kanssa me emme voi mennä yhteen suuntaan, jos kaikki eivät mene samaan suuntaan. Ei me ole mitään järkeä, että yhdellä lentokentällä on tällainen skanneri, jos kaikilla ei ole. Onko se pakollinen vai vapaaehtoinen? Loppujen lopuksi päädytään tällaiseen profilointiin, jota pitäisi välttää aina kun mahdollista. Entäpä sitten tieto, tietosuoja, tällaisten laitteiden äh, antama tieto, miten se tuhotaan, milloin se tuhotaan ja mitä varten sitä käytetään. Koko tämä keskustelu taas ihmisten suojasta, mikä on tärkeää tärkeintä, yksityisyyden suoja, tietosuoja ja niin edelleen. Meidän ei pidä myöskään kaupalliselle ilmailualalle asettaa vielä lisää taakkaa kannattavaksi, kun hallitukset tekevät päätöksiä, joiden takana ei ole tieteellistä tietoa. Mitä tähän vartaloskannerikysymykseen tulee, niin vielä totean, että Tästä asiasta keskustellaan myöhemmin ohjelman mukaisesti. Herra Burrelli haluaisi tästä tähän vielä hieman lisää selvitystä. Kiitos puheenjohtaja. Koska meillä on aika paineita ja pitää päästä nopeasti seuraavaan kohtaan, niin voisin kertoa teille, että EDPSS, kollega ja minä valmistelimme asiakirjan tämän päivästä keskustelua varten ja me aiomme laittaa sen nettisivullemme heti alku iltapäivästä. Ja sieltä löytyy ehkä uusia elementtejä liittyen meihin, meidän uuteen, meidän viralliseen kantaamme. Se on vielä voimassa sen jälkeen, kun komissio esitti konsultaatiota viime vuonna. Ja sitten asiakirjasta löytyy myös lisätietoa ja voitte katsoa tätä miten tämä meidän lähestymistapamme toteutuisi vartaloskannereiden yhteydessä. Ja kyseessä on todella harkittu kanta vartaloskannereihin ja kaikki riippuu siitä, miten ja mihin niitä asennetaan. Ja tässä asiakirjassa annetaan erilaisia esimerkkejä kyseessä ovat toisen sukupolven välineet niin sanotusti ja sitten muita ajatuksia tulevaisuuden osalta ottaen huomioon, että tekniikka kehittyy niin nopeasti. Mrs. Hennis Pleasure. Kiitos sitten Rova Hennis Pleasure. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua näistä vartaloskannereista ja tulee myös iltapäivällä olemaan liikennevaliokunnan keskustelussa läsnä ihan selvyyden vuoksi. Vartaloskannerikeskustelu ei ole mitään uutta. Ihan vain nopeana vartaloskannerijohdantona. Euroopan parlamentissa 2008 käytiin valtaisa keskustelu tästä. Kukaan ei ollut periaatetta vastaan, mutta sanottiin, että meillä täytyisi olla EU vahvistus täällä ja tämä menee käsi kädessä tietosuojatakuiden ja lausekkeiden kanssa. Tämän, tähän liittyen noin vuosi sitten me, meitä kuultiin komission taholta ja helmikuussa 2009 tämä konsultaatiokierros päättyi. En tiedä, mitä näille tiedoille on tapahtunut. Kenties tässä nyt odotetaan vielä näistä tutkimuksista lisätietoa. Ja vartaloskannerien käyttöönotto odotellessa käydään nyt uutta keskustelua Tämä nyt on kovin valitettavaa. Vartaloskannerit on esitetty ainoana vastauksena, todellisena vastauksena terrorismin torjuntaan. Ja tiedätte itsekin, että Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelut ovat tehneet hyvin perustavanlaatuisia virheitä. Käytettävissä olevia tietoja ei ole käytetty niiden mahdollisuuksien mukaisesti, joita on ollut. Tässä on vuosia käytetty jo viime konsultaation tietojen analysointiin. Me parlamentissa emme vastusta sinällään vartaloskannereita, vaan haluamme vain, että kaikki käyttö täytetään. No nyt me jälleen aloitamme tämän keskustelun jonkun sellaisen asian pohjalta, mikä ei ole totta. Eivät vartaloskannerit kaikkea terrorismia lopeta. How about one minute? Okay. Uh, you mentioned... Kiitos. Mainitsitte, että 200 miljoonaa euroa tänä vuonna käytetään turvallisuustutkimukseen. Kuka päättää, mihin rahat ohjataan ja kuka määrää, mitä turvallisuustutkimusta rahoitusta, rahoitetaan ja millä tavoin rahoituksen ehdot määritellään. Ja sitten mainitsitte että tässä SWIFT-asiassa myös LIBE-asiat olivat, ke, tai kun SWIFT-asiasta keskusteltiin, niin aina kokoukset järjestettiin silloin, kun parlamentti oli Strasbourgissa, se ei käy. Ja sitten mainitsitte, että terroristiluettelotietoja pitää vaihtaa tehokkaasti Yhdysvaltain kanssa. Ja haluaisin tietää, eikö ole totta, että kahdenväliset viisumipoikkeussopimukset, jotka, joita Yhdysvalloilla joidenkin jäsenmaiden kanssa on, edellyttävät, että nämä jäsenmaat toimittavat amerikkalaisille terroristiluettelonsa. Ja eikö tässä nyt voitaisi vaatia yksinkertaisesti vastavuoroisuutta amerikkalaisilta eikä ryhtyä etsimään jotain oikeusperustaa asialle? Kiitos Rova Hankis. Euh, j'ai trois questions très courtes. Euh, Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Aivan äskettäin meillä on ollut outo tapaus edessämme ja tämä ehkä vie meiltä uskon turvallisuutemme. Nyt en ajattele ainoastaan Detroitin tapausta, josta on jo puhuttu, vaan eräs toinenkin tapaus tulee mieleeni. Eli kun laitettiin pommi Slovakian kansalaisen matkalaukuun ja sitten myöhemmin Münchenissä oli toinen tapaus, jolloin löydettiin pommin jälkiä eräästä tietokoneesta ja sitten myöhemmin tämä kaikki katosi, mutta tätä ei ymmärtä kukaan laittoi tämän pommin kyseiseen matkalaukkuun ja kuka tämä kansalainen oli, joka sitten katosi. Eli nämä ovat sellaisia tapauksia, jotka voivat huolestuttaa meitä, sillä emme löydä niihin mitään selityksiä. Ja sitten toinen kysymys, herra mitä voisitte sanoa meille terrorismin uhan suuruudesta Euroopan eri osissa? Kysyn tästä, koska usein voi lukea hyvin tyhmiä, mielestäni tyhmiä lehtijuttuja, jossa sanotaan, että monessa Euroopan maassa ei ole terroriuhkaa. En usko tähän, mutta tällaista lehdissä sanotaan. Ja sitten kolmas kysymys, mikä on terrorismin järjestäytyneen rikollisen välinen yhteys. Tiedän, että tämä on hyvin laaja aihe, mutta ehkä voisitte mainita tärkeimmät näkökulmat siitä, minkälaisia yhteyksiä niiden välillä on. Kiitos. Merci, Herr Alvaro. Thank you very much, Chair. Just shortly on the body scanners, because we certainly... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti vartaloskannerista, koska varmasti uskomme, keskustelemme tästä useamminkin. Mutta haluan tehdä selväksi, että politiikassa me asetamme ne rajat, mitä me haluamme, että teknologia tekee meille, eikä päinvastoin. Yhdysvalloissa ne vartaloskannerit, joita käytetään, niissä on USB-yhteydet, toimivat internetissä ja niin edelleen. Niissä on paljon herkkiä asioita turvallisuuden kannalta. Muualla käytetään vartaloskannereita, jotka voivat äh, myös mitata äh, ihmisen ruumiin lämmön. Mitään äh, kuvia ei tallennetta. Hyvää teknologiaa, mutta tässä asiassa menee pitkän. Eli sitten vartaloskannerit, kun ne vastaavat niitä vaatimuksia, joita parlamentti niille asettaa. Tässä täytyy olla hieman varovainen. Näyttää siltä, että teknologiasta on tullut uusi uskonto terrorismin torjunnassa, ja näin ei todellakaan ole. Mitä tulee terrorismin torjuntastrategiaan, niin vuodesta 2001 lähtien syyskuun 11, 11 päivän jälkeen me olemme keränneet näitä erilaisia ongelmia, ongelmapisteitä ja jos ei kymmenessä vuodessa ole saatu nyt viivoja näiden pisteiden väliin, niin siinä on, tässä on jotain vikaa nytten tässä on nyt jonkinlaista intellektuaalista ongelmaa, koska tietosuoja homma ei ole hoitunut millään tavalla. Joskus meidän pitäisi kenties pohtia sitä, millä tavalla, miltä meidän strategiamme pitäisi näyttää sen sijaan, että toistettaisiin vain samoja asioita koko ajan, kuten muut ovat sanoneet, tietojen keruu, tietojen jako, se on ollut ihme väline tässä, mutta ei tätä voida käyttää niin maagisesti kuin mitä se ihmisistä vaikuttaa. Viestintä on tässä keskeinen asia, niin kuin kollegat tässä toivat, ja kysymys Yhdysvaltojen kanssa. Jos me annamme Yhdysvalloille jotain, niin meidän pitäisi saada jotain takaisin yhteistyö on ehdotonta. Jos strategia perustuisi tähän, niin se olisi paljon parempaa Se, sieltä, että meillä on strategia, joka vain vahvistaa tietojen keräysjärjestelmiä ja teknologian käyttöä ilman, että tiedetään, miten tämä teknologia itse asiassa toimii. Ja sen sijaan, että meillä olisi myös lainsäädäntöä, joka on aina päällekkäistä. Siis, Rouva Romero. Kiitos puheenjohtaja. Niin todellakin keskustelu, joka koskee tietojen käyttöä, on kaikkein oleellisin asian, joka nyt tulee esille. Enkä halua keskustella ainoastaan Detroitin asioista. Eli tässä Yhdysvaltain hallitus myönsi, että tässä oli systeeminen epäonnistuminen, mutta vaikka puhuisimme skannerista, niin ne ovat vain pyrkimyksiä paikata nämä tällaiset ongelmat, joka itse Yhdysvallat on myöntänyt. Jos me nyt pyrimme saamaan tällaisia fuusio, tietofuusiokeskuksia aikaiseksi, johon kerättäisiin näitä tietoja. Minä haluaisin kysyä, aiotaanko näihin keskuksiin keskittää myös niitä taloudellisia tietoja, jotka voidaan saada esimerkiksi avoinna olevista tutkimuksista, ja tämä liittyy siis Swiftiin. Me tarvitsemme todellakin tärkeällä tavalla kaikkia näitä tietoja. Tulevatko ne tänne fuusiokeskuksiin myös, ja onko sitten joitain jäsenvaltioita, joissa al toimii Länsi-Välimeren alueella tai, väli- tai Marokossa, onko siellä sitten jotenkin erityistä toimintaa? Ollaanko ajateltu, että jotkut maat voivat toimittaa tietoa ja toisaalta samanaikaisesti tehdään läheisesti yhteistyötä näiden tietojen osalta, jotka liittyvät näihin fuusiokeskuksiin? Dank u voorzitter. Ook ik wil het hebben over de bodyscan. Kiitos Herra puheenjohtaja, minäkin haluaisin puhua näistä vartaloskannereista. Kaksi viikkoa sitten olin Sipolin lentokentällä, katselin vähän ympärilleni ja mielestäni nyt kahden vuoden kehityksen jälkeen vartaloskannerit voisivat olla riittävä laitteisto. Ja aivan kuten herra Kirkhope sanoi, nyt kysymys kuuluu, että onko tämä todella todella hyödyllistä? Onko siinä mitään järkeä? Onko tämä kuitenkin askel taaksepäin ehkä? Mitä jos terroristit nielevät näitä räjähteitä tai jotenkin muuten osaavat piilottaa ne. Voimmeko me ostaa turvallisuutta pelkällä teknologialla? Ei välttämättä. Oikeusministerit ovat sanoneet, että vartaloskannerit täytyy ottaa käyttöön kaikilla lennoilla mukaan lukien Euroopan sisäisillä lennoilla. Tämä johtaisi matkustuksen valtavaan hankaloitumiseen ja kysymys kuuluu, että toimisiko tämä edes käytännössä. Onko ehkä muita laitteita, jotka voisivat taata saman lopputuloksen? Meidän täytyy myös tarkistella, mitkä ovat vartaloskannereiden mahdolliset terveysriskit. Emme tietenkään pysty yksin tätä ratkaisemaan, mutta minä haluaisin todella tietää, että onko niistä mihinkään. Auttavatko ne todella? Herra Kirkhope nosti esille ennaltaehkäisyn merkityksen, se on toki totta. Ja tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei tässä luovuta hyvästä yhteiskunnallisesta kohesiosta kuitenkaan. Ja meidän että tässä voitaisiin käyttää muita keinoja. Herra Kirkhope näitä mainitsi. Ja nyt haluaisin tietää, minkä takia tässä nyt myös kehitysapu on vedetty tähän keskusteluun mukaan. Swift is a huge issue. Lambrinin niin tässä on hyvin vähän aikaa enää ja sen takia pyytäisin, että täällä ei enää lähtisi toistamaan sitä, mitä muut ovat sanoneet. Meidän on saatava kuulla vierailta ja mitä ajatuksia heillä on ja he, heillä on antaa tarpeeksi aikaa. Eli kyllä yksi minuutti, se pitäisi kaikille riittää. Minä nyt olen pitäytynyt tämän yhteen minuuttia. Ehkä minuuttia kymmenen sekuntia meni, vai? We have, we have agreed, we have agreed sovimme menettelytavasta, mutta aina kehottaisin teitä kuitenkin pitämään kiinni myös muiden edun nimissä aikataulusta niin, että ei pelkästään asianmukaisesti ehditä käsitellä kysymyksiä, vaan myös voidaan antaa puheenvuoro mahdollisimman monille parlamentin valiokunnan jäsenille, joten todella pyytäisin, että pidätte kiinni menettelytapa sopimuksesta Rova Ladford, maksimi kaksi minuuttia. Thank you, President. Um... Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra Kirkhope, äh, arvostan teitä henkilökohtaisesti, mutta en nyt pidä tätä näkemystänne kovin hyvänä, että tässä nyt sanoisitte, sanotte, että todellinen ongelma on se, että viivaa pisteiden välille ei osata vetää. Tietoa on liikaa, mutta sitä ei osata käyttää. Me olemme puhuneet tästä jo vuosia yhdestä, syyskuun 11. tutkimuskomissiossa ja niin edelleen. Ja meillähän on tietoja vaikka kuinka paljon ja me emme koskaan arvioi kokonaisuutta, emmekä koskaan tarkastele, käytetäänkö resursseja järkevällä tavalla. Me emme näe metsää puilta. Ja minä olen, kuten muutkin MEPit, sitä mieltä, että meidän täytyy kerätä tietoa kohdennetusti ja järkevästi pitäen kiinni tietosuojavaateista. Tämä ei nyt näytä onnistuvan. Ja todellakin tietoa on liikaa ja sitä ei osata käyttää. Mitä me aiomme tehdä tämän tunnustetun ongelman ratkaisemiseksi? Kyllä me tiedämme, että terroristit käyttävät aina uusia henkilöitä. Sen takia profilointi ei toimi. Mutta eilen Britannian ulkoministeriön juristit sanoivat, että joidenkin henkilöiden karkotus Iraniin oli täysin kansainvälisen oikeuden vastaista, ja Tony Blair kuitenkin tämän teki. Ja amerikkalaiset harjoittavat näitä ikuisia pidätyksiä ja niin edelleen. Emmekö me tee tälle mitään? Meidän täytyy ensiksi pistää oma talomme järjestykseen ja sitten vasta hyvin perustein taistella terrorismia vastaan. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen herra de Kirchhoffille siitä, että hän mainitsi, että paljon on tehty ennaltaehkäisyn osalta. Kehitystä on jo nähtävissä ja että jokaisen terroristitapahtuman jälkeen tulee kaikenlaisia estotoimia jos tarkastellaan tätä sisältöä, niin tämä täytyy linkittää myös sellaisten maiden sisäisiin asioihin, joissa ihan rehellisesti sanottuna täytyy paljon tehdä. Meillä on oma vastuumme. Ajatellaan nyt Afganistania, Pakistania, se mitä herra Kirchhoff sanoi Jemenistä, massatyöttövyys, valtaisia ongelmia. Sama pätee myös moniin Afrikan maihin en näe tässä mitään laajalaista suunnitelmaa sen osalta, millä tavalla työpaikkoja voidaan luoda ja vastustaa ääriaineisten nousua väestössä, koska tätähän tarvitaan. Helppohan tänä päivänä on Jemenissä järjestää kiva konferenssi ja ajatella, että tässä päästiin eteenpäin. Jos todella hallitusta halutaan auttaa, niin ennen kuin terrorismiin puututaan, täytyy puuttua väestön väestöä haittaviin ongelmiin, kuten äärimmäisen korruptoitunut hallitus. Se on valtaisa ongelma. Yksittäiset maat, niiden osalta tarvitaan hyvä analyysi ongelmista ja vain tällä tavalla pystytään todella torjumaan terrorismia. Lopuksi vielä puuttuu puuttuminen lähi ongelman käsittelyyn. Gaasan kansalaiset ovat eristyksestä eristyksessä aivan jokapäiväisistä palveluista. Tällä tavalla kyllä luodaan pohjaa terrorismille. Ja EU tekee kovin vähän asian parantamiseksi. Haluaisin pelkästään tästä jo aivan erillisen lausunnon. Ehm, Guantanamo. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka liittyy Guantanamon. Presidentti Obama on tehnyt selväksi, että on tärkeää sulkea Guantanamo ja viedä ihmiset tuomioistuimen ja sitten vapauttaa joitain henkilöitä. Jotkut heistä ovat siirtyneet Eurooppaan ja jotkut ovat sitä mieltä, että tässä on vapautettu ihmisiä liian nopeasti. On tapauksia, joissa ihmiset ovat olleet yhteydessä terroriryhmiin tai mukana terroriteoissa ja vaikuttaa siltä, että on noin 20 vankia Jemenistä ollut Guantanamossa. Ehkä nämä luvut eivät ole täysin oikeita, mutta on mielenkiintoista se, mitä Detroitissa tapahtui ja on havaittavissa, että Obama ei pyri sulkemaan Guantanamoa niin nopeasti kuin hän oli luvannut. Sitten Papadopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, από την περίπτωση του Ντιτρόιτ εγώ έχω μερικές απορίες. Ο ίδιος ο πατέρας... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät tähän Detroitin kaappaajaan. Itse hänen isänsä oli ottanut yhteyttä viranomaisiin. Mikä tässä on oikein mitä tässä tapahtui, miksei siellä tiedostotietoja pystytty käyttämään oikein, miksei pystytty pysäyttämään tätä henkilöä. Minä haluaisin tähän vastaukseen Ja sitten, mitä näihin skannereihin tulee, sanoisin, että ne voivat olla varaisia terveydelle, sillä tässä on kahdenlaisia säteitä. Ensinnäkin radiologisia säteitä ja sitten erityyppisiä säteitä ihmisiä, ne ihmiset, joilla on sydämen tahdistin tai joku muu vartalossa, niin tämä voi olla heille vaarallista. Ja sitten tämä humani eh, ulottuvuus, niin kuin toinen edustaja täällä jo sanoi, pitääkö nyt terrorismin torjunnan nimissä lähteä ihmisarvoa ja ihmisten terveyttä ja ihmisoikeuksia polkemaan. Amerikan viranomaisten on mietittävä ulkopolitiikkaansa välttääkseen ongelmien syntymisen, sillä terrorismi kasvaa usein sellaisissa paikoissa, joihin suuntautuu vaarallista ulkopolitiikkaa. Eli pitää tietysti torjua terrorismia, mutta ei kuitenkaan ihmisoikeuksia polkimalla. Thank you, Mr. President. It seems to be thought... Kiitos puheenjohtaja. Näyttäisi siltä, että Yhdysvallat ja yhdistynyt kuningaskunta hallituksineen uskovat, että vastaus islamilaiseen terrorismiin on sotilainen isko yhteen muslimimaahan toisensa jälkeen. Tämä ei ole mikään hoitokeino, vaan tämä radikalisoi muslimit niin muslimimaissa kuin länsimaissakin. Näitä joukkoja käytettäisiin paremmin Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa suojaamaan omia kansalaisia kuin lähetetään niitä muualle tappamaan ihmisiä. Terroristiyhteisö terroristit tulevat eri yhteisöistä ja heitä täytyy tarkkailla ja pitää omilla paikoillaan. Yleisesti ottaen lähi politiikasta tämä pitäisi erottaa Yhdysvaltojen puoluepoliittisesta taistelusta. Tämä vain johtaa terrorismin radikalisoitumiseen. Ja, dank wel, voorzitter. Ehm, ik sluit me volledig aan. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tuon, tuen sitä, mitä useat kollegat ovat sanoneet, esimerkiksi Rova Latford, ja näyttää siltä, että neuvosto ei kuuntele asiantuntijoita eikä uusia näkemyksiä lainkaan, eikä arvosta uusia äh, lausuntoja ja näkemyksiä. Yhdysvalloissa analysoidaan nyt perusteellisesti maan terrorismin vastaista toimintaa ja arvioidaan sitä hyvin kriittisesti. Minkä takia EU sai tehdä vastaavaa arviointia? Minkä takia me kyseenalaista toimintaamme ennen kuin neuvosto analysoi kriittisesti toimintaa, me emme pääse puusta pitkään. Minulla on kuitenkin yksi konkreettinen kysymys. Viranomaiset keskustelevat lainsäädännöstä ja tietojen saannin parantamiseksi, mitä voitaisiin käyttää muun muassa yksityisiä tietopankkeja ja muuta. Ähm, no jos viranomaiset saavat laillisen oikeuden henkilötietoihin, niin <clears throat> mi- mihin tämä johtaa? Äh, Yhdysvalloissa on todettu, että, että tällaista on käytetty jopa kiristykseen. FBI kerää näitä tietoja. Ja minä haluaisin tietää, mitä mieltä neuvosto on näistä kehityksistä. Varmasti ymmärrätte, miten vaikeaa on hallinnoida pitkä esityslista, jossa on ainakin parikymmentä kohtaa, mutta ennen kuin menemme seuraavan kohtaan ja kuulemme komission edustajaa ja esittelijän, niin todella arvostaisimme kattavan vastauksen, kattava vastaustanne kaikkiin näihin seikkoihin, joista täällä puhuttiin. Eh, Kiitoksia. Yritän käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä ja tiedän, että teillä on vielä muitakin tärkeitä asioita keskusteltavaksi. Yleinen vastaus vartaloskanneri-kysymykseen. Ensinnäkin, kuten sanoitte, asiasta käydään tänään iltapäivällä syvällistä keskustelua emmekä ole vielä nähneet komission tutkimusta. Ja haastattelussa, jossa minulta kysyttiin asiasta, sanoin, että me emme voi antaa mitään kantaa ennen kuin meillä on komission tutkimuksen tulokset tietosuojasta ja e, ihmisarvokysymyksestä, vaikutuksesta terveyteen ja niin edelleen. Se, mitä olen kuullut olemassa jo saaduista kokemuksista yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kokeilusta alankomaista. Skipolin kentällä on käsitelty, kokeiltu uuden sukupolven vartaloskannereita kapteeneihin ja henkilökuntaan ja he olivat alussa hieman epäileviä mutta viikko sen jälkeen, kun he saivat selville, mitä täällä screenillä näkyy, eh, näyttäisi siltä, että uuden sukupolven vartaloskannereissa on eh, ominaisuusohjelma, joka hieman hä- häm- hämärtää sitä, mitä eh, kuvassa näkyy, sellaisia asioita, mitä emme halua näkyvän, niin ja siis tämän lisäksi näitä tietoja ei tallenneta. Ehdotan, että valio käy, valiokunta käy Skipholissa ja itsekin tulen sen tekemään, mutta odotamme vielä komission tutkimusraporttia. Herra Strasser, varmaankaan en riittävän selvästi puhunut korostaessani tarvetta parantaa tietojen integraatiota. En, en tarkoittanut tällä, että meidän ei pitäisi kerätä enemmän tietoja ihan sivumannen sanoen meillä on valtaisa epätasapaino tässä. Me emme kaikissa jäsenvaltioissa kerää matkustajarekisteritietoja. Te puhuitte VISstä, minä sanon CIS. Se on kaikista tehokkain väline Euroopassa. Se on paras väline. Jos me emme voisi pitää kiinni tästä välineestä, niin tämä olisi vakava ongelma, koska se on paras rajavalvonnan osalta. Ja VIS ihan sama juttu. VIS-järjestelmä tulee olemaan erittäin hyödyllinen väline. Herra Kirchhoff sanoi, että mitä enemmän julkaisemme teko, aikomuksiamme, niin no, minä olen yhtä mieltä, mitä enemmän me aiomme Lissabonin so- pohjalta toimia, niin sitä enemmän täällä valiokunnassa täytyy käydä keskustelua tästä asiasta. Kenties ei ole järkevää kertoa, missä mielessä PNR-tietoja tai SWIFT-tietoja käytetään. Itse puhun tässä omasta näkökulmasta. Jos kaikki netistä kaikki tämä julkaistaan, niin tietoa annetaan liikaa. Mutta parlamentin pitäisi olla sataprosenttisesti mukana. Aina olen näin sanonut. Tiedonhallintastrategia voi kehittyä vain, jos parlamentissa on konsensus asiasta, ja te olette se taho, joka tästä päättää. Sitten vartaloskannerit vielä. Mikä tässä nyt on pelissä? Ei se, että käytetäänkö vartaloskannereita vai ei, vaan se, että sopiko meille se, että se, käytetä, se on tärkein väline matkustajien valvontaan, eikä tällainen sekundaarinen väline. Myös kysymys siitä, onko se pakollinen vai vapaaehtoinen, käytetäänkö sitä kaikissa tilanteissa vai onko se muiden välineiden joukossa käytettävä väline. Näistä asioista iltapäivän keskustelussa tulemme puhumaan. Herra Lambridinisin kysymys tutkimukseen liittyvästä turvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta. Jonathan varmasti puuttuu tähän vielä, mutta kuka päättää siitä, että jäsenvaltioiden asiantuntijakomitea on mukana, jos halutaan investoida yhteisön varoja? Ja onko meillä huolia yksityisyyden suojasta? Jos luette äskettäisen komission tiedonannon ja asiantuntijan raportin, niin, raportin, niin ei tässä nyt ole mitään jatkuvaa high-techin taka-ajamista, vaan halutaan, halutaan kehittää tietosuojavälinettä ja mitä enemmän näitä kehitetään, niin sitä paremmin niiden pitäisi suojella yksityisyyttä. Ja yksi ajatus, joka tässä tuli mieleen, on se, että kehitetään tietynlainen Euroopan unionin standardi ja annetaan ö, ikään kuin Euroopan unionin turvallisuus- ja tietosuoja leima tuotteille ja tämä pakottaisi myös elinkeinoelämää toimimaan tämän asian osalta. Jos me näin toimimme, niin silloin me saamme kilpailu etuaseman maailmassa, koska yritykset voivat yksityisyyden yksityisen suojaystävällistä teknologiaa mahdollisimman nopeasti tuottaa verrattuna muuhun maailmaan. Tämä on hyvä niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Sitten te puhuitte myös vastavuoroisuudesta. No, tätähän me yritämme yhä enemmän saada aikaiseksi, kun meillä on useista eri aspekteista Yhdysvaltojen kanssa sopimus. Paljon on, paljolti tässä on kysymys vastavuoroisuudesta. Jos tarkastellaan kakkos-Swiftia nyt tätä väliaikaista sopimusta, Ensimmäinenhän oli vain järjestely. Tämä on nyt sopimus. Mitä me saamme? Eurooppalaisten aktiivisemman ö, tietojen saantimahdollisuuden Yhdysvalloista. Ja tämä on erittäin tärkeää. Ja täysin olen nyt mieltä kanssanne tästä asiasta. Niin en ota tähän Slovakian ja Myrsenin tapauksiin kantaa, en tunne näitä tarpeeksi hyvin. Mitä Slovakian tulee, niin ymmärtääkseni Slovakian sisäministeri ei, ei sitten osa, osallistunut tähän operaatioon, joka ei ollut hyväksyttävissä. Ja tästä Münchenin tapauksesta minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa vielä. Olen totta kai keskustellut tästä asianosaisten kanssa, mutta kyllä jokin suuri ongelma tuolla oli, jos todetaan, että lentokentältä löytyy tietokone, jossa on räjähteitä eikä sitä henkilöä sitten löydetä, niin se on todellinen suuri ongelma. Ja <clears throat> ehkä jossakin seuraavassa tilaisuudessa voidaan, voidaan näihin uhkakysymyksiin myös palata koska tämä vaihtelee jäsenmaasta toiseen. Joissakin maissa uhkataso on laskenut, joissakin maissa, kuten Britanniassa, noussut. Ja sitten terrorismin suhde järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tämä on edelleen ongelma ja se on entistä suurempi, erityisesti Sahelin alueella. Äh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja sitten kokaini Etelä-Amerikasta ja, ja aseiden laiton kauppa ja muu tällainen, niin nämä usein ovat samojen ryhmien harjoittamia ja näyttää siltä, että järjestäytyneen rikollisuuden suhde terrorismiin on vahvistunut, joten tähän tulee kyllä kiinnittää huomiota jonkinlaisia yhteisiä politiikkoja niitä kohtaan noudattaa, yhteisiä toimintatapoja. Ja sitten kysymys suhteista Marokkoon, Pohjois-Afrikkaan ja näistä fuusiokeskuksista, niin todellakin tällä hetkellä me olemme kehittämässä fuusiokeskusten verkostoa ja kehotamme kaikkia jäsenmaita tähän osallistumaan. <clears throat> Tämä olisi pedagogisesti hyvin järkevä ajatus, kuten Madridissakin melkein hyväksyttiin viime viikolla että tällä tavoin voisimme auttaa ei vain toisia jäsenmaita, vaan myös kolmansia maita kehittämään tämän tyyppisiä verkostoja ja keskuksia. Esimerkiksi Pakistanissa, kun taannoin vierailin, niin yksi tärkeimmistä projekteista oli nimenomaan se, että Espanjassa, eh, Isossa Britanniassa eh, rakennetaan tällainen tieto- ja asiantuntemuskeskus ja sitten, sitten vaihdetaan näitä tietoja keskitetysti. Sitten kysymys äh, Sofi Nordveltiltä näistä arviointikysymyksistä. En ole kaikissa kuulemistilaisuuksissa ollut mukana, mutta varmasti uusi komissaari arviointiin keskittyy entistä tehokkaammin. Tässähän on useita arviointivaiheita, esimerkiksi PNRn yhteisarviointi. Sehän käynnistyy yhdessä amerikkalaisten kanssa ihan pari viikon sisällä ja tämä on, on tähän sopimukseen kuuluva arviointikierros ja siitä on varmasti suurta hyötyä. Ja tästä keskustellaan sitten myöhemmin ja tuomari Jusier aikoo pian laatia toisen raportin SWIFT-järjestelyn toimivuudesta ja varmasti me opimme siitäkin paljon, tiedämme paremmin sitten mikä on systeemin tuoma lisäarvo. Ja totta kai tällaisten kertomusten ja arviointien perusteella meidän tulisi koko toimintaamme arvioida kokonaisuutena. No niin, hetkinen, en nyt ihan kaikkea tässä varmasti ottanut vastauspuheenvuorossani esille, mutta näinhän tässä aina käy, että kaikkeen ei ehditä vastata. Can we ask you if we... Kiitos oikein paljon. Voimmeko nyt kysyä, että jos annamme kirjassa muodossa teille ne kysymykset, joihin ei ole saatu vastausta, niin voitaisiinko niihin saada kirjallinen vastaus? Usein tällaista pyydetään, mutta pyytäisin, että sihteeristö toimittaisi nopeasti. Itse asiassa olen aika yllättynyt siitä, että kerrotte kahden viikon kuluttua siis Swiftin seuraava arviointi. PNR. Ei kun Swift, Swiftistähän tässä puhutaan. Niin. Niin, tuomari Sisier on, on nimitetty, en tiedä mikä parlamentin rooli tässä oli, että hän tarkastelee järjestelmää ja toinen kertomus valmistuu todellakin ensi viikolla ja tämä raportti tietysti teidänkin komitean jäsenille tulee ja tästä sitten saadaan paljon tietoa, mikä on järjestelmän lisäarvo turvallisuuden parantamiseksi. Tästä on tulossa ihan farsi. Ensi viikolla maanantaina SWIFT-sopimus astuu voimaan. Aivan sitä sovelletaan väliaikaisesti. Käytän tässä Espanjan puheenjohtajan valtion edustajan sanoja. Ja te sanotte, että sen jälkeen me saamme sitten tämän toisen kertomuksen, toisen tutkimuksen. I attended the meeting of this committee. Anteeksi nyt, mutta minä olin valiokunnan kokouksessa siellä Jonathan Fall ja minä ja tuomari olivat olimme paikalla ja me puhuimme jo tämän asian lisäarvosta. Ei tässä nyt lähdetä uudelleen pyörää keksimään tai emme keksi mitään uutta, vaan kävimme mielenkiintoista keskustelua ja se on käynnissä ja sitähän seuraatte tietysti säännöllisin väliajoin. Eihän tässä nyt mitään ihmeellistä ole. En minä puhu tästä itse asiasta. Kyllä minä päästän teille tähän kohta istumaan, vaan haluaisin ilmaista hämmästykseni, hämmästykseni koko tämän ajoituksesta. Euroopan parlamentti saa viisi työpäivää pohdintojansa varten sopimuksesta, ennen kuin sitä sovelletaan määräaikaiseksi. Ja sen jälkeen tästä asiasta saadaan erittäin tärkeä raportti, joka pitäisi ottaa pohdinnoissa huomioon. Mutta kenties tämä nyt on aivan ihan ö, turha juttu. Kenties tässä vain minä olen väärässä. That's okay. I'm still available. That's okay. Pass on the following point. Okay. Okay, having covered, having covered this point. No niin, tämä kohta on nyt käsitelty. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. eli kuuntelemme komissiota. Herra Jonathan Fall, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Good morning and uh, I'm glad I... Äh, hyvää huomenta kaikille ja äh, mukavaa olla täällä on hyvä, että kuuntelin tässä keskustelua. Ehkä voin oikaista joitakin väärinymmärryksiä. Aluksi haluaisin sanoa sen, mitä olin aikonut sanoa, ja sitten voin vastata mielelläni kysymyksiin. Tämä lyhyen tähtäimen väliaikainen sopimus amerikkalaisten kanssa SWIFT-järjestelmästä on toimitettu Euroopan parlamentille, ja neuvosto on pyytänyt parlamenttia antamaan suostumuksensa – Tämä on nyt teidän käsissänne ja toivon, että teette arvioinnin sen jälkeen, kun olette analysoineet tämän sopimuksen ja sitten tämän tuomarin ensi viikolla laatiman toisen kertomuksen, joka teille pikapuolin toimitetaan. Ja korostan vielä, että Tämä on tietysti merkittävä osa sitä suostumusta, jonka neuvosto on parlamentilta pyytänyt, ottaen huomioon artiklan 187 säädökset Lissabonin sopimuksessa siis. Tämä on kuitenkin irrallinen asia siitä tosiasiasta, että sopimus astuu alustavasti voimaan. Se on sovittu neuvoston ja Yhdysvaltain kanssa ja alustava täytäntöönpano alkaa ensimmäinen helmikuuta. Tämä johtuu siitä, että minkälaista turvallisuusvajetta ei synny, että tieto kulkee koko ajan viranomaisten välillä. Tämä haluttiin varmistaa. Parlamentin suostumusmenettely ei ulotu sopimuksen alustavaan soveltamiseen. Totta kai, jos parlamentin suostumusta ei saada, niin silloin sopimuksen soveltaminen loppuu, oli se sitten alustava luonteeltaan tai ei. Toivottavasti ymmärrätte tämän vastuunne ja, ja sitten teette siltä pohjalta päätöksenne. No, nyt kun kuuntelin tätä keskustelua ja kuulin, että täällä vaaditaan vaaditaan arviointia, asian uudelleen tarkastelua. Sarah Ludfordkin tätä peräänkuulutti, hän ei ole ainoa. Toisin sanoen, aiotaanko kriittisellä silmällä tarkastella terrorismin vastaista taistelua ja erityisesti siihen liittyvää tietojen keruuta ja vaihtoa? Kyllä, tätä tar- tarkastellaan hyvinkin huolellisesti lähiaikoina. Komissaariehdokas Cecilia Malmström on tämän jo luvannut ja me teemme kaikkemme, jotta tämä todellakin tapahtuu tehokkaasti. Ja on selvää, että terrorismin torjunnan kriittinen tarkastelu ja toiminnan arviointi on oleellista työn kehittämiseksi. Ja tässä erityisesti eh, otetaan sitten parlamentti, erityisesti tämä valiokunta mukaan tähän työskentelyyn ja yhdessä sitten luomme suuntaa tulevaisuudelle ja PNR-sopimuksen arviointi tapahtuu aikataulussaan nyt pari viikon sisällä ja tuomari Bulgaria on pyydetty ja häntä on todella pyydetty nyt arvioimaan SWIFT-järjestelmän toimivuutta. Ja kaikki tämä on sitten keskustelussa mukana, kun asioita viedään eteenpäin. No mitä tulee sitten Yhdysvaltain kanssa solmittuun sopimukseen, joka siis solmittiin viime marraskuussa, niin tämä on, on parlamentin toiveiden mukaan ainoastaan yhdeksän kuukauden mittainen ja tämä sisältää turvalausekkeita tietosuojan osalta ja nämäkin katoavat sitten, jos sopimus raukeaa. Nämä ovat sopimuksellisia velvoitteita. EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ja kaikki tämä perustuu neuvoston näkemykseen, joka muuten tehtiin yksimielisesti, että tämä sopimus ja siihen liittyvä tietojenvaihto vaihto ovat tärkeitä osia EUn, ei siis Yhdysvaltain, turvallisuutta. Tältä pohjalta SWIFT-sopimus tehtiin, siitä neuvoteltiin ja se allekirjoitettiin. Ja tästä syystä, sen tärkeydestä johtuen myös todettiin, että olisi syytä turvautua alustavan soveltamiseen, mikäli parlamentin suostumusta ei saada ajoissa. Katsottiin, että turvallisuus on niin tärkeä asia, että emme halunneet minkäänlaista katkosta sopimuksen soveltamiselle. No, tuomari Bulgar sitten aikoo laatia tämän toisen arviointikertomuksensa ja toivon, että saatte sen mahdollisimman pian. Teillä on näköjään kokous 4. helmikuuta, siihen se ehtinee. Ja me teemme kaikkemme, että parlamentin jäsenet saavat tarkasteltavakseen raportin kokonaisuudessaan asianmukaisella tavalla. Ja toivomme, että kertomus osoittaa ainakin kaksi asiaa. Ensiksi, että Yhdysvallat jatkaa omien sitoumustensa noudattamista, mitä tulee SWIFT-tiedon käsittelyyn, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman yhteydessä, ja toiseksi, että se osoittaa, että SWIFT ähm, puitteissa kerätyt ja analysoidut tiedot todellakin auttavat terrorismin vastaisessa taistelussa, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan myös EU:ssa. Neuvoston keskustelusta on selvästi käynyt ilmi viime vuoden lopussa, että tiedustelupalvelut ja muut lain täytäntöönpanoviranomaiset Euroopassa ovat sitä mieltä, että vihjeet, jotka on saatu TFTP-ohjelmasta, vaikka ne eivät aina niin selkeitä olekaan, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Joten tässä nyt lyhyt tilannekatsaus ja olette varmasti kuunnelleet komissaariehdokkaiden äh, Redingin ja Malmströmin kuulemistilaisuuksia ja heidän näkemyksiään. Emme en tietenkään mitenkään ennakoi sitä, miten parlamentti suhtautuu, suhtautuu uuden komission nimeämiseen. Me olemme Sakvaran kanssa kuitenkin äh, kuunnelleet tarkalla korvalla kuulemistilaisuudessa ilmaistuja näkemyksiä, kun me suunnittelemme työtämme tälle vuodelle. Kiitos herra puheenjohtaja. Vastaan mielelläni vielä kysymyksiin. Then, let's hear now from the groups. Member. No niin, kuullaanpa ryhmän, ryhmien puheenvuorot. Puheenvuoroja voitte pyytää. Herra Alvaro. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos oikein paljon herra Fall siitä, että tulitte tänne paikalle. Kun nyt puhutaan SWIFT-sopimuksesta, niin meidän pitää erottaa sisältö muodosta myös siksi, että te ette edusta neuvostoa, ettekä ole mitenkään vastuussa neuvoston käyttäytymisestä, eli en nyt viestintuojaan kimppuun käy. 17 päivä hyväksyttiin julkilausuma parlamentissa, jossa kerrottiin, mitä Swiftiltä odotetaan. Siinä kappaleessa kaksi sanotaan, että periaatteessa sopimuksen pitäisi heijastaa EUn lainsäädäntöä tai viitata tien suoraan. Ja siellä on alavite 9, jossa mainitaan lainsäädäntöön pitäisi viitata, eli perusoikeuskirja, EUn ihmisoikeusyleisopimus, Euroopan neuvoston 108 sopimus ja meidän 94 96. Eh, ja jos käy nyt läpi kaikki nämä sopimukset ja yleissopimukset ja niin poispäin ja verrataan tässä Swiftiin, niin on havaittavissa paljon eri, erilaisuuksia voin ottaa täältä muutaman esimerkin, tämä voidaan teille toimittaa kyllä, mutta jos ajatellaan esimerkiksi te- henkilöiden tietosuoja, tämä ei artiklan 8 mukaista yleissopimuksen mukaan, ja 9456 se ei toteudu, eikä myöskään yleissopimuksen yleissopimus, eikä moni artikla 45 2001 asetuksessa. Ja sitten on tämä tietojen säilyttämisaika, niiden toimittaminen kolmansiin maihin ja tietojen oikeisuus. Kaikki nämä ovat Euroopan lainsäädäntöä vastaan. Ja sitten meillä on artikla 7a-k vai monta kirjainta siinä nyt oli. Nämä ovat asioita, tämä viittaa parlamenttiin. Tässäkin on eroavaisuuksia, jos ajatellaan, mitä sanotaan julkilausumassa, mitä sanotaan oikeussuojasta ja tietosuojasta. Eli jos katsotaan vain tätä sisältöä ja voidaan sanoa, että joskus tuntuu siltä, että neuvosto on kohdellut meitä väärin ja sitten meidät on vaikea tietää, nyt, jos tiedän, että teillä on vähän aikaa, mutta jos me emme voi nyt puhua tästä sisällöstä, tämä on niin tärkeä asia, niin vähän aikaa vielä tarvitsisi, parikymmentä sekuntia. Olen sitä mieltä, että neuvoston pitäisi meidän kanssamme käydä hyvin vakava keskustelu, sillä minä en voi enää hyväksyä tätä mustavalkoista näkökulmaa. Esimerkiksi Saksassa Bundeskriminalamt sanoi maanantaina saksalaisessa lehdessä, että ei tiedosta ole hyötyä. Minulla on se artikkeli täällä mukana, voin lukea sen teille. Ja jos kansallinen tiedusteluvirasto sanoo, että tämä ei hyödytä, ja sitten toisaalta tämä muoto, ei neuvoston pitäisi tästä yllättyä. That, uh, Mrs. No niin, olen pahoillani, mutta rouva Hennis Blashard esittelijänä pyysi puheenvuoroa, joten Olkaa hyvä, jos haluatte hieman valaista tätä keskustelua esittelijän ominaisuudessa. No kiitos, en tietenkään toista sitä, mitä kollegani tässä ovat tuoneet esille ja muutamia hyvin tärkeitä seikkoja ovatkin tuoneet esille. Parlamentti on itse asiassa pyyt, neuvosto on pyytänyt meiltä hyväksyntää. No näinhän me tulemme tekemään sitten, kun me olemme faktat täysin analysoineet. Ihan hyvä näin, mutta te sanoitte, että tässä on tiettyjä tietosuojalausekkeita. No kyllä, kyllä siinä jotain tietosuojalausekkeita on, mutta näyttäisi siltä, että oikeudellinen suoja tästä puuttuu, aivan niin kuin Aleksandri tuossa totesi. Meillä on tässä ongelma. Artikla 16, se oli se oli mukana e- edellisessä luonnoksessa, nyt se on kadonnut. Mitä sille tapahtui? Ja kysymys oli eurooppalaisista datasta, eurooppalaisista kansalaisista, joten me odotamme, niin kuin aikaisemmin sanottiin, että eurooppalaisia turvalausekkeita sovelletaan tässä. Sitten jos menen itse sopimukseen ja sen suhteeseen artiklan 11.3, haluan todella tietää, mitä tarkoittaa tämä, että ottaen huomioon, että Yhdysvaltojen lainsäädännön mukainen henkilötietojen väärinkäyttö ja niin edelleen. Mitä tämä oikein tarkoittaa eurooppalaisten kansalaisten näkökulmasta? Lopetan nyt tähän, koska tiedän, että monilla kollegoilla on vielä kysymyksiä. Thank you, Mr. Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, we've said all we had. Kiitos, herra puheenjohtaja. Menettelytavasta on jo otettu kantaa. Emme ole tyytyväisiä asioiden käsittelytapaan. Mutta mitä asiasisältöön tulee, minusta on vaikea keskustella sopimuksen sisällöstä ennen kuin saamme asiantuntijalausuntoja asiasisällöstä. Olen vähän yllättynyt siitä, että edelliset puheet ovat todenneet, että jotkut ö, osat sopimuksesta eivät ole yhdenmukaisia EU-lainsäädännön e kanssa. Minä haluaisin tästä todellisia asiantuntijalausuntoja, ennen kuin teen päätökseni, koska tämä on ainoa tapa, jolla valiokuntamme voi perehtyä sopimuksen sisältöön objektiivisesti. Me emme voi mitenkään vastata kyllä tai ei ennen kuin olemme tutustuneet perusteellisesti asiasisältöön. En ole tyytyväinen tähän mennessä saamaamme tietoon, olen sen lukenut Tämä ei minulle riitä. Minusta valiokuntamme pitää saada asiantuntijalausuntoja aiheesta, muuten emme voi tehdä mitään. Ja kuulimme, että ensi viikolla meille toimitetaan toinen kertomus, hyvä niin, mutta aikahan käy vähin. Jos parlamentin on tarkoitus antaa selkeä ja perusteltu vastaus meille annettuun kysymykseen, niin silloinhan vähin mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että jäsenillä on tarvittavat tiedot päätöksentekonsa pohjaksi. Kiitos. Nidis. Um, um, Herra Lambrinidis. Stavros, I'm sorry, just to... Anteeksi Stavros, mutta unohdin ottaa erään seikan esille. Jonathan, olen pahoillani. Jonathan Fall, kuunteletteko? Aina vain otatte esille tämän turvallisuuskuilun, ja minä en todellakaan tätä enää hyväily, hyväksy, koska lainsäädännöllisten välineiden kautta meillä on mahdollisuus saada riittäviä tietoja tutkimuksen kannalta, joten älkää uudelleen enää käyttäkö tätä turvallisuuskuilua argumenttina vakuuttaaksenne meidät hyväksymään tämä sopimus välittömästi ilman pohdintaa. Herra Lambrinidis. Thank you. Uh, Jonathan No, aikamoinen laulu sinulle kyllä, Jonathan. Upea, joskus ristiriitainen ura päättyy siihen, että puolustat tätä. Puolustat tuomari Rugieria tässä. Hmm. Georges Rougier toimitti raportin alle vuosi sitten, milloin se nyt oli, en muista tarkasti. Meillä oli tästä Äh, asiasta suljettu kokous. Olen todella äimistynyt siitä, että mm, jos me saamme yhtäkään tutkimusta siitä, miten Yhdysvallat käyttää PNR tai muuta. Ja alle vuosi sitten hän äh, ensimmäisen tutkimuksen toimittaja nyt sanoitte, että uusi on tulossa. Minä olen todella äimistynyt tästä ajoituksesta, Jonathan Meillä on nyt sellainen vaikutelma, että meitä yritetään tässä Rosierin raportin läpi viedä kohti jotakin, joka on paljon monimutkaisempaa. Kuka antoi tuomari Rosierille määräyksen alle vuosi ensimmäisestä raportista tuottaa toinen raportti ja minne tämä nyt meidät johtaa? Ja muistuttaisin vielä, että sanoitte, että 4. helmikuuta tämän saamme, jos se nyt aivan erehdy. No en tiedä, no neljäs helmikuuta on torstai. Jos tämä sitten laitetaan jonnekin salaiseen huoneeseen parlamentissa, mm, jotta voimme sitä siellä tarkastella, niin tämä on aika mahdotonta meille, koska me kaikki lähdemme kotiin torstaina ja sitten seuraavalla viikolla on täysistunto, jossa äänestämme Swiftistä, joten tämä nyt on aivan mahdotonta. Sitten toinen kysymys. Mitä tapahtuu, jos parlamentti antaa oma äänensä ei tälle sopimukselle. Ja missä tässä on silloin turvallisuuskuilu teidän mielestänne? Artikla kolme. Täällä ei tässä mainita Swiftia. Tämän sopimuksen osapuolten määrittelemät elimet tässä on mukana. Siis muut kuin Swift. Mitä te tällä tarkoitatte? Tietojen säilytysaika. Artikla 5m sanoo, että tiedot, joita on saatu, tiedot, joita on saatu, saaduista tiedoista kerätyt tiedot, niitä valvotaan niin kuin ne toimitetaan pyyntäville viranomaisille. No, jos en ole väärässä, niin Yhdysvalloissa joidenkin tietojen osalta tämä tietojen säilytysaika voi olla jopa 90 vuotta. Käytetäänkö tässä nyt yhdysvaltalaisia tietojen säilytysaikoja? Um, Ihan lyhyesti. Tämä TFTP on yhtä kuin SWIFT ja se voi olla yhtä kuin muutkin asiat, mutta tämä epävirallinen sopimus on nyt olemassa ja olette nähneet presidentin kirjeen parlamentin puhemiehelle. Tämä, jos tämä kirje on oikein, niin silloin kyse on alustavasta sopimuksesta, joka pitää vielä vahvistaa sen jälkeen, kun parlamentti on antanut suostumuksensa. No, tämä on todellinen kriisitilanne. Meidän täytyy päättää asiasta ihan muutamassa minuutissa, tunnissa tai päivässä. Ja nyt kun katson tätä asiaa tarkemmin, niin tämähän on sopimus, joka voi alustavasti jatkua siihen saakka, kunnes parlamentti antaa suostumuksensa, mutta meidän pitäisi pystyä antamaan perusteltu näkemyksemme asiantuntijalausuntojen nojalla, eikä kiirehtiä näin tärkeän asian kanssa. Se, että alun perin sanoitte, että käännösaikataulu on monen kuukauden mittainen, se oli aivan naurettava selitys. Meitä ei voida pompotella tällä tavoin. Ja tämä menettelytapa on todella surkea. Me emme nyt tähän alustavaan sopimukseen voi enää vaikuttaa, mutta me voimme ainakin, meillä, meillä pitää olla mahdollisuus perehtyä asian huolellisesti. Yes, uh... Kiitos sitten herra Albrecht. Minusta tämä tuomari, tuomari Jyrysierin uusi kertomus ei ole tarpeeksi koska nyt minä näen selvemmin syyn sille, minkä takia neuvosto on käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt. Meillä on ollut hyvin vähän aikaa keskustella asiasta. En luota tähän koko SWIFT-järjestelmään enkä tuomari Rygierin. Ja minkä ihmeen takia tästä asiasta ei ole keskusteltu aikaisemmin? Minä olen lukenut tuomarin kertomuksen ja minusta se nyt ei vaikuttanut kauhean objektiiviselta ainakaan kaikilta osin eikä hyvin perustellulta. Ja ongelma on minusta juuri se, jonka herra Aivro sanoi, että yksi näistä tapauksista, jotka tuomari mainitsi, tärkeänä oli tämä Sauerland-tapaus Euroopassa, Saksassa, mutta kuten syyttäjäkin sanoi, niin tähän tapaukseen ei edes loppujen lopuksi tarvittu SWIFT-tietoa. Minulla ei ole enää luottamusta tätä järjestelmää kohtaan ja haluaisin nyt lisää tietoa ennen kuin sanon tästä mitään. Minä en ymmärrä, miten tässä tilanteessa voisimme mitenkään päättää tästä asiasta. Ja aivan kuten Espanjan ministeri totesi, että tässä nyt vain pidennettäisiin alustavan sopimuksen voimassaoloa. Tässä asettaako nyt neuvostoparlamentin ihan naurunalaiseksi? No kiitos. Tämä on nyt sellainen keskustelu, johon nämä toimielinten väliset ongelmat vaikuttavat. Ei tässä nyt ole kyse tiedonvaihto-ongelmista, vaan tämä on se täysin epähyväksyttävä tapa, miten tar- parlamenttia on kohdeltu. Ja kyllä tätä pitäisi nyt Lissabonin hengessä neuvotella yhteispäätösmenetelmän mukaisesti. Tätä on monta kertaa pyydetty. Tässä on monta puutetta, mutta minä haluan palata kolmeen vahvuuteen, kun Swiftistä puhutaan, kun Swiftistä puhutaan, sanotaan, että tämä on väliaikainen sopimus. No ei tämä ole väliaikainen. Viisi vuotta nämä tiedot ovat tallessa ja sitten ehkä myöhemmät Yhdysvaltain hallitukset eivät kohtele varovasti näitä tietoja. Ja sitten, jos ajatellaan toimijoiden välistä tasapainoa, tässä nyt luodaan sellainen tasapaino, joka ehkä ole paikallaan silloin, kun pitää lopullinen sopimus neuvotella. Amerikan hallinnon kanssa on vaikea neuvotella ja silloin vielä vaikeampi neuvotella, jos meillä on niin vaike- huonoja käytänteitä. Kyllä me sitä mm, tarvitsemme, sanotaan, siksi, että meillä tulee olemaan turvallisuudessa aukko. Aina on oikeudellisia tapoja pyytää tietoja taloudellisia tietoja. Me idän taistelumme ei lopu, jos meillä ei tätä sopimusta. Ja sitten tämän Brugerin raportti, en oikein pidä siitä, miten siitä on nyt puhuttu. Se on salainen äh, raportti, mutta ihmiset viittaavat siihen ikään kuin se olisi osoitus siitä, että suhtia tarvitaan. Minä luin tämän raportin ja meille on kerrottu, että amerikkalaisten antamat takeet kunnon käytöstä näille tiedolle ovat vain sellaisia, että niihin on uskottavaa, että heillä on hyvää tahtoa, mutta mitään empiirisiä todisteita ei ole. Ihmiset sanovat, että esimerkiksi Balin tapauksessa tämä oli tarpeen, mutta ei ole mitään empiiristä osoitusta, eli tämä ei ole kovinkaan hyvä raportti. Ja sitten meillä on toinen raportti, joka teidän mielestäni osoittavat nämä kaksi ensimmäistä asiaa, joita mielestäni ei osoittu ensimmäisessä raportissa. Eli tässä on kyllä paljon puutteita. Minä kyllä Tämä on tärkeä asia, herran puheenjohtaja. Olen odottanut pitkään. No, tietysti tämä on tärkeä. are dealing here with the information of 99... Niin, tässä siis puhutaan sellaista henkilöistä ja yrityksistä, joita 99 prosenttia Euroopassa, jotka eivät ole terroristeja. Ja minä tiedän, että tämä on Vivian Reddingin kanta. Hän kertoi siitä, miten hän haluaisi tästä neuvotella ja tämä kuulostaa aika hyvältä tavalta hoitaa tämä asia. Ehkä voimme saada paremman sopimuksen ja ehkä jos parlamentti tämän hylkäisi, niin tämä olisi kaikille hyväksi. Varmasti kaikki kollegat ymmärrätte, että tällä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Meidän täytyy kunnioittaa aikatauluja ja tulkien työaikoja ja tällä ei todellakaan ole mitään tekemistä asian tärkeyden kanssa. Totta kai tämä on tärkeä aihe Ich glaube, wir machen uns als Europäisches Parlament schon ein Stück weit äh, lächerlich. No tässä vain teemme itsemme naurunalaiseksi, jos me keskustelemme aina näistä menettelytapakysymyksistä. Meidän pitää korostaa sitä, että me teemme päätöksiä täällä. Me olemme lainsäätäjiä ja päätöksentekijöitä. Ei kannata aina tapella siitä, että miten huonosti neuvosto nyt meitä kohtelee. Minusta meidän pitäisi kes- keskittyä asiakysymyksiin. Meidän täytyy miettiä, mikä tämä SWIFT-asia on. Se on välttämätön elementti terrorismin torjunnassa. Amerikkalaiset sitä vaativat. Tämä pidettäköön mielessä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensiksi tämä turvallisuusaukko, minkälainen se mielestäni nyt on, jos ajatellaan, että jo nyt siis viranomaiset tekevät yhteistyötä. Mitä tarkoittaa, jos SWIFT-sopimusta ei olisi? Siis katoaisiko kaikki yhteistyö? Mitä tämä turvallisuusaukko tarkoittaa? Ja kun sitten puhutaan tästä pitkä, pitkän tähtäimen sopimuksesta, eh, jonka pitäisi nyt kohta astua voimaan, ja oletteko sitten sitä mieltä, että jos me nyt hyväksymme tämän alustavan sopimuksen, niin johtaako se siihen, että tätä lopullista sopimusta voitaisiin ähm, kuitenkin parantaa, vai johtaako tämä siihen, että jos me nyt hyväksymme tämän alustavan sopimuksen, niin sanovatko amerikkalaiset sitten meille, että okei, hyväksytte alustavankin sopimuksen, niin nyt jatketaan sillä linjalla? Yes, thank you, Chair. Uh, I agree with much what has... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen paljolti pitkälti, pitkälti yhtä mieltä herra Weberin kanssa, mutta en kaikesta. Tässä ei ole kysymys menettelytavasta. Tämä ei ole byrokraattinen keskustelu, vaan tämä on perustavanlaatuinen sisä, sisältökeskustelu parlamentaarista valvontavallasta. Parlamentti voi käyttää vain täyttä demokraattisen valvonnan toimivaltuuttansa, jos se saa täyden ö, pääsyn tietoihin. Tässä on kaksi asiaa, joita haluan korostaa. Ensinnäkin meidän täytyy saada neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto. Tämä on ehdottoman tärkeä elementti Euroopan parlamentin pohdinnassa. Jos me emme saa sitä, niin minun mielestäni minä en voi käyttää täysin parlamentaarista valvontavaltaani. Toiseksikin herra de Brugierin toinen raportti. No minä olen täysin äimistynyt tästä. Me olemme keskustelleet Swiftistä viime heinäkuusta lähtien ja kertaakaan meille ei ole mainittu, että tätä raporttia valmistellaan. Olen äärimmäisen hämmästynyt siitä, että yhtäkkiä tällainen ilmestyy. Ja lopuksi vielä tämmöinen filosofinen huomautus, jos sallitte. Eurooppa on sui generis rakennelma, mutta täytyy sanoa, että tässä on tiettyä yhteneväisyyttä kansallisen politiikan kanssa. Jos kansallinen hallitus epäonnistuu tai kieltäytyy kertomasta ja ottamasta kansallista parlamenttia mukaan tässä määrin, niin silloin kyllä hallitus saisi erota. Minä en voi hyväksyä tällaista toimintaa täällä nyt. Ihan lyhyesti haluaisin tässä nyt vähän selventää näitä kriittisiä näkemyksiä, niin kysehän on perustavanlaatuisesti poliittisesta asiasta. Mitä tulee vielä tähän menettelytapaan, niin parlamentin puhemies hän on äh, kirjeitse yrittänyt lähestyä komissiota ja neuvostoa varmistaakseen, että parlamentilla on on tilaisuus tutustua asianmukaisesti tähän asiasisältöön. Tämä on täysin perusteltua ja tähän pyyntöön ei kuitenkaan ole vastattu. Tämä on pöyristyttävää. Ja sitten tähän turvallisuusaukkoon vielä. Jos tällainen turvallisuusaukko ylipäätään on olemassa, niin silloinhan se on olemassa nyt, juuri nyt tammikuun aikana. Ja jos tällainen todella on olemassa, niin silloin eh, turvallisuusaukko on olemassa juuri tällä hetkellä, enkä vieläkään ole havainnut mitään merkittäviä ongelmia. Eli missä tämä ongelma nyt piilee? Miten vakava tämä turvallisuusaukko todellisuudessa on? Ja kolmanneksi, me tämän valiokunnan jäsenet emme ole vieläkään varmoja siitä, olemmeko me ylipäätään saaneet lopullisen sopimustekstin Onko meillä nyt kaikki tekstit ja liitteet? Onko meillä kaikki ne asiakirjat, jotka ovat oikeudellisesti relevantteja? Onko meillä ne käsissämme tai saammeko me ne? Parlamentaarikot voivat tätä pyytää, koska meillä on yhteispäätösmenettelyoikeus. Ja minä haluan käyttää oman päätöksentekoni pohjana ainakin parlamentin viime syksynä asiasta laatimaa päätöslauselmaa. Tämä on minulle tärkeä mittatikku. Ja sitten jos ajatellaan kaikkea, mitä olemme epävirallisesti kuulleet, niin näyttää siltä, että näyttää siltä, että joistakin puutteista on jo päästy eroon, mutta ei vielä kaikista. Olisin iloinen, jos niistäkin päästäisiin. Meille kerrottiin, että tulkit antoivat meille vielä 10 minuuttia lisää aikaa niin, että voimme hoitaa esityslistamme loppuun. Joten pyydän todella, että hyödynnätte nyt hyvin näitä lisää minuutteja. Meillä on herra Buterelli täällä nyt viiden minuutin puhetta varten niin, että hän vetää yhteen tämän oikeudellisen kertomuksen, joka on kaikille Libe-jäsenille jaettu. Tässä on teknistä neuvoa ja oikeudellista neuvoa mukana tässä raportissa ja tätä on usean otteeseen pyydetty näissä puheenvuoroissa. Kuulemme herra Butterellia siis ja loppuvastaus sitten vielä Jonathan Fowlille komission puolesta. Herra Butterelli, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On osa tiettyjä menettelytavallisia kysymyksiä, joihin en nyt paneudu, mutta muilta osin täällä on puhuttu yksityisyydestä ja tietosuojasta ja turvallisuudesta. Ymmärrän, että valiokunta pitää näitä asioita hyvin arkaluontoisina ja haluaisin kertoa, että kaikkiin näihin paneudutaan yksittäin tässä asiakirjassa, jonka saitte muutama päivä sitten, joka lähtee liikkeelle päätelmästä, joka on hyvin selvä. Meidän mielestämme tiedot, jotka olemme saaneet EDPSS, eivät osoita, ettäkö olisi tarpeellista ja suhteellista solmia tällainen sopimus, joka purjotoimisten yksityisyyteen se on monilta osin käinen myös EUn ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Tämän lisäksi sopimuksen jotkut osat on määritelty sen verran epäselvästi, etteivät eurooppalaiset pysty ymmärtämään, keiden tiedot toimitetaan Yhdysvaltoihin. On joitain kysymyksiä, jotka ovat perusteltuja, mutta ehkä toisiin voitaisiin saada ratkaisu esimerkiksi silloin, kun laaditaan pitkän aikavälin sopimusta ja panoitaan tähän laatimisprosessiin, mutta tässä on aika pitkä luettelo eri kohtia, 16 tärkeää kohtaa, kun verrataan tätä välinettä muihin välineisiin, jotka eivät puutu niin pahasti ihmisten yksityisyyteen. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi rahan pesua ja rahoitusjärjestelmän käyttöä tähän ja terrorismin rahoittamiseen. Se, että pitäisi osoittaa, että tästä on todellakin lisää arvoa ja erityisesti se, että ei ole mitään selvää linkkiä sen välillä, että tietoja käsitellään ja sitten ne toimitetaan Yhdysvaltoin, sillä tiedot kerätään ja säilytään Eh, Euroopassa ja sitten Yhdysvaltojen toimitaan tietoja, jotka koskevat kaikenlaista rahanliikennettä maailmanlaajuisesti. Me täällä korostamme sitä, että tietojen laadulla on rajoitteensa ja kerromme, että on aika vaikea soveltaa artiklaa neljä yhteydessä eh, artiklan kahdeksan joka on vastavuoroisen avun annon sopimuksesta Yhdysvaltain kanssa, jotta voitaisiin tässä selvemmin korostaa oikeudellisen riippumattoman elimen asemaa. Ja erityisen vaikea kohta sopimuksessa on artikla 4 6, eli joskus tapahtuisi tällainen könttäsiirto ja sitten toisaalta osapuolten määritelmä artiklassa 2 on laajempi kuin artiklassa 1 neuvoston puitepäätöksessä vuodelta 2002 terrorismin torjumiseksi. Ja sitten puhumme myös tietojen säilyttämistä viiden vuoden ajan silloin, kun näitä ei ole käytetty. Meidän mielestämme ei ole todisteta siitä, että tämä olisi oikea suhtaista. Meille on tärkeää, että kaikki tiedot poistetaan siinä vaiheessa, kun niitä ei enää tarvita tiettyihin terroritutkimuksiin. Pitäisi tehdä selvemmäksi myös se, miten muiden kansallisten viranomaisten kanssa näitä tietoja jaetaan, samoin kuin kolmansien maiden kanssa. Ja sitten artikla 11, tämä on asia, jota esittelijä korosti. Meillä on ainakin kolme ongelmaa, kun haluamme artikla, sen kohdan kappaletta 1 panna täytäntöön, sillä artikla 11.1 rajoittaa sen varmistamista, onko tietosuojasääntöjä noudatettu tämä koskevan EUta eikä Yhdysvaltoja. Ja samassa kohdassa annetaan mahdollisuus rajoittaa tietosuojaa viranomaisten valvontatyötä tässä yhteydessä ei ole mitään ennakkotapauksia tämmöiseen. Ei, emmekä ymmärrä sen taas olevaa logiikkaa. Ja sitten eri henkilöiden oikeus, kuten tietojen korjaaminen ja korvaus siitä, että heitä on, heitä on prosessittu väärin ja valitukset, kaikki tämä on sellaista, että sitä ei pysty kunnolla ja selvällä tavalla toteuttamaan. Meidän pitäisi saada mahdollisuus muillekin osallistua tähän toimintaan, ei ainoastaan tietosuoja viranomaisille sitten perustaa. Me haluamme kysyä siitä, miksi artikla 16 on nyt poistettu, eli meidän mielestämme tämä pitäisi olla yhdenmukainen muiden sopimusten kanssa, joka on mainittu teidän pyynnössänne liittyen PNR, siis olemme siis teidän käytettävissänne, kun haluamme todella toteuttaa ja osata toteen nämä huolemme ja teidän huolenne, jotka olivat vakavia. Kiitos herra Butarelli. Ja nyt vielä Jonathan Fall, olkaa hyvä. Kiitos aluksi. Tämä ei valitettavasti ole ehkä viimeinen esiintyminen Stavrosin tässä ehkä aiheutan hänelle pettymyksen. En tiedä milloin vaihdan työpaikkaa, mutta se ei ehkä ihan huomenna kuitenkaan tapahdu. Haluaisin aloittaa lopusta käsin, ottaa esille asian, jonka herra Weber nosti esille. Saammeko aikaiseksi paremman sopimuksen tulevaisuudessa? No tätä todellakin toivon. Meidän täytyy korvata alustava lyhyen tähtäimen järjestelmä pitkän tähtäimen pysyvällä sopimuksella Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio on tässä neuvottelevana osapuolena ja toivottavasti se saa parlamentin täyden tuen ja sitten tästä synny, syntyisi sopimus, joka tietysti täytyy hyväksyttää sekä neuvostossa että parlamentissa. No se ei tule olemaan helppoa. Ne, jotka olivat viime syksynä mukana neuvoteltaessa asiasta amerikkalaisten kanssa, monet ruotsalaiset esimerkiksi tietävät, miten hankalaa tämä on, mutta aivan kuten tässä nyt on käynyt ilmi, kaikki tekijät otetaan huomioon. Ei tämä nyt mikään helppo asia ole, mutta minä ainakin todella toivon, että uusi komissio parlamentin tuella saa aikaiseksi tulevaisuudessa entistä paremman sopimuksen. Mutta emme vielä ole näin pitkällä. Tällä hetkellä keskustelemme alustavasta sopimuksesta, joka, tai väliaikaisesta sopimuksesta, joka hyväksyttiin marraskuun viimeisenä päivänä. Se solmittiin yhdeksäksi kuukaudeksi alustavasti ja sitten tämän yhdeksän kuukauden aikana meidän täytyy tietysti aloittaa uuden sopimuksen valmistelutyöt. No jos nyt palaan vielä näihin eh, ristiriitaisiin kysymyksiin, yritän käydä niitä läpi. Aikaa on varsin vähän. Kymmenen minuuttia kuulemma. Hyvä. No niin, herra Alvaro ensiksi. Ei, me emme suoraan sanottuna, tai neuvosto ei ole missään nimessä sitä mieltä, etteikö sopimus olisi EU-lainsäädännön mukainen. Eihän sitä muuten olisi edes tehty eikä allekirjoitettu. Ei tätä olisi edes lähetetty parlamenttiin suostumusta varten. Totta kai tästä voi olla eriäviä mielipiteitä, mutta komission vankka näkemys on, että kyllä tämä on täysin lainsäädännön mukainen. Ja kyllä tämä on kaikkien Euroopan lakien mukaista, myös perusoikeuskirjan mukaista, ihmisoikeusyleissopimuksen mukaista ja niin edelleen. Muuten sitä ei olisi edes olemassa. Totta kai tästä voidaan olla eri mieltä, mutta, mutta tämän haluan nyt tehdä ihan selväksi, komissio eikä neuvostokaan hyväksy koskaan mitään sellaista, mikä ei olisi yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa, erityisesti perusoikeuksien kanssa. Ja sitten Tämä artikla 16, tämän jotkut nostivat esille. Voin puhua lyhyesti. Me keskustelimme lakimiestemme kanssa ja katsoimme tätä oikeusperusta kysymystä. Me tunnemme asian taustat, PNR, arvioinnit, parlamentti vastaan neuvosto-oikeusperusta kysymyksissä ja totesimme, että lain täytäntöönpano puolella, kun pyritään vaihtamaan tietoja, niin silloin tämä olisi ollut kolmannen pilarin asia, mutta nyt Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa lakimiehemme ovat sitä mieltä, että oikea oikeusperusta löytyy artikloista 82-87, äh, siis oikeus- ja sisäasioista. Artikla 16, joka on erityinen oikeusperusta, nimenomaan tietosuoja, kysymyksille, niin siitä tulee oikeusperusta, kun laaditaan yleistä tietosuojalainsäädäntöä. Se on totta, aivan kuten varapuheenjohtaja ehdokas Vivian Redding teille kertoi, tämäkin on yksi prioriteetti-projekteista projekteista lähitulevaisuudessa. Mutta tämä siis vain tietosuojakysymykset, joiden oikeusperusta on artikla 16. Tämän näkemyksen jakavat lakimiehet ja neuvosto. Ja ei tähän, tätä asiaa nyt pitäisi niin poliittisesti tarkastella. Sitten tämä turvallisuusaukko. Jotkut vaativat asiantuntijalausuntoja. No, kyllä se minulle sopii. Te voitte asiantuntijalausuntoja käyttää valiokuntatyön pohjana. Se sopii ihan hyvin, mutta kerronpa, mitä minä tarkoitan tällä turvallisuusaukolla. No se on koko tämän asian ydin, nimittäin terrorismin rahoituksen jäljitysohjelma on katsottu hyödylliseksi terrorismin torjunnalle ja turvallisuudelle, jopa välttämättömäksi. Jos näin on, tai siis me ainakin perustamme toimintamme tälle näkemykselle, te voitte olla tietysti eri mieltä, niin tätä taustaa vasten ei pitäisi antaa tiedonkulun katkeavan. Tiedonkulun pitäisi aina toimia ilman mitään katkoksia. No jos nyt parlamentti ei anna suostumustaan asialle, niin silloin neuvosto sitten parlamentin lausunnon pohjalta vain kertoa amerikkalaisille, että tätä, tätä sopimusta ei sitten sovelleta. Joskus senaattikin tekee tämän saman meille amerikkalaisten puolelta. Ja kyllähän näitä esimerkkejä historiasta löytyy, joten silloin jos parlamentti ei suostumustaan anna, niin sopimuksen soveltaminen ei jotku. No hyvä niin, näin voi käydä. No mitä sitten käytännön tasolla tapahtuisi? No minä uskon, että amerikkalaiset pitävät tätä aivan yhtä tärkeänä turvallisuudelle kuin mekin. Ja uskon, että jos näin kävisi, niin amerikkalaiset jatkaisivat tiedon hankintaansa äh, normaalien menettelyjen tai muiden menettelyjen nojalla vastavuoroisen oikeudellisen avun puitteissa pyydettäisiin sitten tietoja Swiftistä, niin minkä takia mä nyt tästä, tässä yhteydessä mainitsin Swiftin, no, palaan tähän kohta. Joka tapauksessa amerikkalaiset etsisivät äh, tai hakisivat näitä tietoja, tietoja äh, e, olemassa olevin järjestelmin. Ja silloin sitten, sitten ne niissä maissa, joista tietoja haetaan, niin eurooppalainen lainsäädäntö sitten soveltuu. Mutta se, mitä ei sovellettaisi, olisivat sitten amerikkalaiset tietosuojamääräykset, joita Yhdysvalloissa sovelletaan. Tämä vastavuoroisuuselementti siis poistuisi. Kaikki säädökset, jotka SWIFT-sopimukseen sisältyvät, eivät sitten soveltuisi. Ja tämä tarkoittaisi turvallisuusaukkoa tai tietosuoja-aukkoa, Mut, ja tällöin ei tätä täydellistä kattavuutta saada aikaiseksi, joka saataisiin aikaan sopimuksella. No, minkä takia SWIFT sitten, ma, ei, sitä ei mainita, no SWIFT ei pidä tästä kaikesta julkisuudesta, ja sen takia me olemme sopineet amerikkalaisten kanssa, että käytämme vähän kiertoilmaisuja, mutta kyllähän se käytännössä kuitenkin toimisi. Mutta kuten tiedämme, niin SWIFT-järjestelmä dominoi markkinoita jo nyt ja tekee sen varsin hyvin, eli sitten vain puhuttaisiin asioista toisilla nimillä. En voi puuttua näihin menettelytapa-asioihin, käännös toiminnan hitauteen ja niin edelleen. Kyllähän tiedätte, että käännökset vievät paljon aikaa. No ei tässä mitään salaliittoa parlamenttia vastaan ole pystytetty. Kenenkään ei ole tarkoitus nollata ketään. Tämä on toimielinten välinen monimutkainen asia ja totta kai tässä on nyt vähän tällainen siirtymäkausikin menossa, kun Lissabonin sopimus on juuri astunut voimaan. Transatlanttiset suhteetkin ovat, ovat tässä liemessä mukana ja tiedätte tämän kaiken paljon paremmin kuin minä. Niin, minä en puhu täällä edes äänestäjieni suulla, Sara. Niin, no niin, minusta riippumatta siitä, missä toimessa toimimme, niin meidän tulisi pyrkiä löytämään järkevä etenemistapa ilman, että saamme tästä aikaiseksi mitään kansallista tai kansainvälistä soppaa. On totta, niin tuomari Brygier, hänellä on kahden vuoden sopimus laatia tämä raportti. Tämän kyllä parlamentti tietää. Tämä sopimus raukeaa tämän vuoden huhtikuussa, joten kyllähän on luonnollista, että hän nyt tänä aikana laatii aiheesta toisen kertomuksen, kun sopimus on vielä voimassa. Ja toivon todella, että te pidätte tätä hyödyllisenä välineenä, kun pohditte, annatteko suostumuksenne sopimukselle. Ensiksi siis alustavalle sopimukselle ja sitten lopulliselle sopimukselle, josta myöhemmin vielä neuvotellaan. Yritin puhua lyhyesti. Varmasti kaikkiin kysymyksiin en onnistunut vastaamaan. Herätin täällä vähän turhautuneisuuttakin ehkä, sitä pyydän anteeksi, mutta tämä on sopimus, joka on neuvoteltu ottaen huomioon parlamentin viime syksynä tekemän päätöslauselman, ottaen huomioon parlamentin näkemykset ja parlamentin näkemys, jonka komissiokin jakaa, on se, että sopimus on täysin äh, Euroopan lainsäädännön mukainen. Se kunnioittaa täysin perusoikeuksia ja peruskansalaisoikeuksia pyritään tekemään sopimuksesta parempi seuraavalla kierroksella. Silloin ainakin toimielimet ovat paremmin varautuneita asiaan, paremmin informoituja. Ja nyt tämä alustava sopimus on laadittu, koska osapuolet, siis Yhdysvallat ja EU, pitivät sitä niin tärkeänä. Ja, ja meidän mielestämme sopimuksen soveltamista tulisi nyt jatkaa. Kiitokset herra Fuovio, kiitoksia kaikille tästä kovasta työstä. Herras Butarelli haluaa vielä lisäkommentin esittää. Puoli minuuttia teille. I fully agree that... Kyllä olen täysin samaa mieltä siitä, että jos parlamentti on eri mieltä, niin säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja takeita, niin voivat kadota siitä, mutta kuten sanoitte, kaikki tiedon siirto kansallisella tasolla pitäisi tulla katetuksi kansallisin tietosuojasäännöksiin ja tässä on ehkä erilaistakin näkökulmaa, mutta ehkä se voi olla paljon vahvempikin kuin se, mistä nyt puhutaan. Tässä on siis kaikenlaisia elementtejä. We have exceeded our time. We have done... Kiitoksia, olemme ylittäneet kokousaikamme ja tehneet paljon työtä. Kiitämme yhteistyöstä niin, että kaikki toimi hyvin. Kiitos.